Uh, good morning, colleagues. Um, I think we might make a start. I know this, No niin, huomenta kollegat, voisimme aloittaa. Meillä on täällä arvoa valtaista lakia komissiosta. Alun perin tämän ei pitänyt olla suljetun ovin, joten siksi täällä vielä ei ole paljon väkeä. Mutta kuten näette, täällä on hyvä tiimi, joka on kiinnostunut siitä, mitä teillä on kerrottavana meille. Muutama ilmoitusasia mutta säästän ne ehkä siihen hetkeen, kun Dalli saapuu paikalle. Silloin täällä on muitakin enemmän läsnä. Mutta kiittäisin tiimiä, joka on hoitanut kuluttajaoikeusdirektiiviä. Evelyn esimerkiksi. Meillä oli hyvä neuvottelu eilen ja näkyvissä on jo mahdollinen sopimus. Sopimuksen nyt ei vielä päästy, mutta tämä oli hyvä esimerkki tiimityöstä lisämarkkinavaliokunnassa eilen. Nyt jatkamme työtämme ja yritämme ymmärtää sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän toimintaa. Tämä on pohja niin monelle muulle hankkeelle, jotka liittyvät sisämarkkinoihin, ja tästä puhutaan esimerkiksi vastavuoroisen tunnustamisen yhteydessä. Ja eilen puhuttiin palveludirektiivistä, tämä liittyy siihenkin. Joten meidän on tärkeää katsoa, miten se kehittyy. Ja tietysti valiokunta on tukenut tätä hanketta koko ajan. Eli Grabin, joka hyvin tuntee tämän valiokunnan, on käynyt täällä säännöllisesti, kertoo meille tästä. Eli Marian, saat puheenvuoron ja sen jälkeen voimme sitten ottaa vastaan kysymyksiä yleisöltä. Hyvää huomenta. Kiitos herra puheenjohtaja. Meidän piti esitellä tätä sisämarkkinatietojärjestelmää. En halunnut nyt vain faktoja ja lukutietoja teille esittää, vaan pikemminkin haluaisin kertoa teille, miten se toimii ja vähän valottaa sen tulevaa potentiaalia. Ja haluan kertoa teille konkreettisesti, miten tätä järjestelmää käytetään, mikäli olette toimivaltainen viranomainen, joka sitä haluaa käyttää. Ajatelkaa vaikka, että ranskalainen arkkitehti haluaa muuttaa Britanniaan. Hän on toimittanut paperinsa Britannian viranomaisille – ja pyytää sitten, että hänen ammattipätevyytensä tunnustetaan Britanniassa. No oletetaanpa sitten, että Britannian arkkitehtuuri, arkkitehtiliitolla on <clears throat> monenlaisia kysymyksiä näistä ranskalaisen arkkitehdin toimittamista todistuksista ja muista paperista. Hän ei ole ihan varma, ovatko nämä todistukset oikeita ja hän ei osaa arvioida työkokemusta ja niin edelleen. Eli sääntelyviranomainen saattaa haluta tarkistaa monia aspekteja näistä papereista ennen kuin hän antaa ranskalaiselle arkkitehdille luvan työskennellä Britanniassa. No, brittiviranomainen voi sitten mennä tänne monikieliselle IMI-nettisivulle, joten mitään erityistä ohjelmistoa tietokoneeseen ei tarvitse asentaa, vaan kuka tahansa toimivaltainen viranomainen, jolla on vain PC-tietokone, voi käyttää tätä järjestelmää toimivaltainen viranomainen joutuu login sivulle, siis sisäänkirjautumissivulle, ja tähän sitten kirjataan, kirjataan käyttäjätunnus ja salasana ja digitaalinen tunnistuskoodi, vaikkapa tällainen verkkopankkikoodi. Tällainen turvallinen sisäänkirjautumisjärjestelmä on tarkoitettu ainoastaan toimivaltaisille viranomaisille ja tämä takaa järjestelmän tietosuoja suojan pitävyyden. No sitten tässä on tämä kysymys Britannian arkkitehtiliitolta. Hän avaa sitten tämän IMI-nettisivun omalla kielellään. IMI-nettisivu on olemassa kaikilla virallisilla kielillä. Ja sitten kotisivulla, tietysti siinä on ensiksi mukavat tervetuliaissanat ja sen jälkeen sitten tämä brittiviranomainen löytää kaikki tarvittavat tiedot tästä käyttäjästä profiilin mukaan. Ja jotkut, joillakin käyttäjillä on vähän erilaisia profiileja, ja se aina riippuu sitten käyttäjästä. IMIN tärkein toiminto on se, että lähetetään pyyntöjä ja kysymyksiä toiselle toimivaltaiselle viranomaiselle. No miten tämä sitten toimii? No niin, ensiksi jos britti, tämä esimerkin brittiviranomainen on oikeutettu esittämään kysymyksiä erilaisista oikeudellisista alueista, hän valitsee tämän moduulin. Ja tässä on nyt kolme tällaista vaihtoehtoa. Palvelut, ammattipätevyydet ja lähetetyt työntekijät on tämä uusi toiminto. Ja ensi vuonna sitten myös potilaan oikeudet ovat tässä valikossa mukana. Ja seuraavaksi sitten brittiviranomainen etsi oikean viranomaisen Ranskassa. Ja tämä on, voi olla vaikeaa, koska monet maat toimivat hajautetusti ja vastaavaa viranomaista on vaikea löytää. No oletetaan, että brittiviranomainen ei tiedä, kenen hänen pitäisi ottaa yhteyttä. Ranskassa hän voi käyttää IMIN tieto tai tällaista hakutoimintoa. Voidaan etsiä hakusanojen perusteella, vaikkapa arkkitehti voitaisiin tähän laittaa, tai sitten ammatti tai mitä tahansa hakusanoja, erilaisia hakuvaihtoehtoja on olemassa hakutoiminnon käynnistämiseksi. Ja jos sitten laitetaan vaikkapa Ranska ja arkkitehti, niin silloin toi, tulokseksi tulee parikymmentä arkkitehtiliittoa tai arkkitehtien parissa työskentelevää organisaatiota Ranskassa. No, tässä tämä näkymä on vähän pienellä tekstillä. Ja sitten tämä johtuu siitä, että näitä on aika paljon, koska Ranskassa arkkitehtien sääntelyviranomaiset on hajautettu alueelliselle tasolle. No katsotaanpa sitten, jos vaikkapa tämä ranskalainen arkkitehti on opiskellut Ylä-Normandiassa, niin sitten brittiviranomainen tässä painaa, klikkaa auki tämän vastaavan viranomaisen tällä alueella, missä tämä ranskalainen arkkitehti on opiskellut, ja sitten Klikkaamalla tämän auki, niin brittiviranomaisen silmien eteen aukeaa tämä näkymä toimivaltaisesta ranskalaisesta viranomaisesta. Ja kaikki nämä tiedot on syötetty Ranskassa. Ja jos sitten ranskalain, Ranskaa vaikkapa halutaan soittaa, niin silloin tietysti pitää puhua Ranskaa, joten on olemassa erilaisia vaihtoehtoja. No sitten samassa tietokantakohdassa voidaan tarkistaa, että kyseinen viranomainen on vastuussa myös ammattipätevyyksien tunnustamisesta ja brittiviranomainen näkee myös, mistä muista aloista kyseinen ranskalainen viranomainen on vastuussa. Ja kaikki tämä hakutulos tulee sitten näiden alun perin järjestelmään syötettyjen hakusanojen perusteella arkkitehti Ranska ja Ylä-Normandia. No sitten kun brittiviranomainen on löytänyt tämän asianomaisen ranskalaisen viranomaisen, klikannut sen tiedot auki, niin sitten brittiviranomainen voi syöttää kysymyksensä tähän järjestelmään. No ensiksi kysytään, että mihin mennessä tarvitaan vastaus. No mitään muodollisia aikarajoja järjestelmässä ei ole, sellaista ei lainsäädäntö ole määritellyt, mutta jos brittiviranomainen on sitä mieltä, että hän ehdottomasti tarvitsee vastauksen kysymykseensä vaikkapa viiden päivän kuluessa, niin hän voi sen tähän syöttää ja usein vastaanottava viranomainen myös ottaa nämä toiveet huomioon. Ja sitten Brittiviranomainen voi kirjata tähän kaikki tiedot kyseisestä ranskalaisesta arkkitehdistä, nimi, osoite ja niin edelleen. Ja sitten voidaan valita näistä ennalta määritellyistä ja käännetyistä kysymyksistä sopivan. Tässä on hyvin pitkä lista näitä mahdollisia kysymyksiä. Se on ryhmitelty eri lohkoihin, jotta oikea kysymys on helpompi löytää. Tässä esimerkiksi löytyy tämä mallikysymys. Jos, voitteko toimittaa tällaisen asiakirjan henkilön henkisestä terveydestä. Esimerkiksi tällaisia kysymyksiä täällä on. En tiedä, onko tämä nyt niin relevantti arkkitehtien kohdalla, mutta se saattaa hyvinkin olla muiden ammattien kohdalla. Sitten brittiviranomainen klikkaa sitä kysymystä, jonka hän haluaa ranskalaiselle viranomaiselle esittää. Siinä on myös tilaa erillisille kommenteille. Ja sitten brittiviranomainen voi myös liittää dokumentteja tähän pyyntöön ja kysyä kysymyksiä niiden perusteella. Ja sitten tässä on myös tilaa vapaalle tekstille. Ja kuten huomaatte tämän laatikon otsikosta, niin vastaanottava viranomainen on ilmoittanut, millä kielillä hän pystyy lukemaan tietoa. Ja tämä ranskalainen viranomainen on kirjannut järjestelmään, että hän voi tai se voi lukea kysymyksiä ranskaksi ja englanniksi, niin se on tietysti hyvä juttu tämän brittiviranomaisen kannalta. Ja sitten olemme ottaneet tähän järjestelmään mukaan myös, myös käännösjärjestelmän, minkä avulla voidaan vapaatekstikohdat kääntää toiselle kielelle, mutta Euroopan yhteisön tuomioistuimen viimevuotisen tuomion perusteella tämä järjestelmä jouduttiin poistamaan käytöstä viime vuonna. Se on kuitenkin herättänyt paljon kysymyksiä. Monet käyttäjät ovat olleet tyytymättömiä siihen, että tämä etukäteiskääntämistoiminto poistettiin tästä järjestelmästä, joten keskustelut sen suhteen ovat vielä kesken. No sitten ranskalainen alueellinen viranomainen saa sitten sähköpostin, jonka otsikosta ilmenee, että siltä pyydetään erityisiä tietoja. Sitten ranskalainen viranomainen voi klikata itsensä sisään tähän järjestelmään ja saa ensiksi tiivistelmän siitä, mistä on kyse. Ja kysymyksen tiivistelmän pohjalta viranomainen voi valita, että hyväksyykö se sille esitetyn kysymyksen vai välittääkö se sen eteenpäin jollekin toiselle viranomaiselle. Ja tässä vaiheessa, tiivistelmävaiheessa, vastaanottava viranomainen ei vielä näe mitään henkilötietoja tästä henkilöstä, josta kysymys on esitetty, ja tämä on hyvin tärkeä tietosuojaelementti järjestelmässä. No, sitten kun Ranskan <clears throat> viranomainen on avannut tämän tämän äh, kysymyksen, niin hän saa sitten eteensä nämä kysymykset. Ja niihin voidaan sitten vastata ranskaksi ja voidaan myös kommentoida tätä vapaa tekstiosiota. Ja järjestelmä kertoo ranskalaiselle viranomaiselle edelleen, millä kielillä brittiviranomainen pystyy lukemaan näitä vastauksia. Ranskan viranomainen lähettää <clears throat> vastauksensa brittiviranomaiselle ja sitten otsikosta jälleen ilmenee, että kyseessä on vastaus tähän kysymykseen. Brittiviranomainen voi sitten kirjautua järjestelmään, nähdä siitä tiivistelmän ja joko hyväksyä vastauksen tai sitten, mikäli tiedot eivät ole riittäviä, se voi pyytää lisää tietoja. Jos vastaus on hyväksytty, niin sitten tämä, tämä pyyntö suljetaan. Ja tämä on tärkeä toiminto, koska kuusi kuukautta sen jälkeen, kun pyyntö on suljettu, kaikki henkilökohtaiset tiedot automaattisesti häviävät järjestelmästä. Tässä siis konkreettinen kuvaus, kuinka sisämarkkinoiden tietojärjestelmä toimii käytännössä. Ja haluaisin myös esittää teille toisen mahdollisuuden tässä järjestelmässä nämä hälytykset. Kuten tiedätte, palveludirektiivissä on velvoite, jonka nojalla jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset joutuvat ilmoittamaan toisille viranomaisille, mikäli he huomaavat, että jokin palveluntarjoaja aiheuttaa vakavan vaaran yleiselle järjestykselle, kansanterveydelle tai niin edelleen. Ja tällainen hälytys annetaan sitten rajat ylittävästi, koska usein tarvitaan rajat ylittävää yhteistyötä. Ja sitten voidaan yhdessä siis toimittaa tällainen hälytys kautta koko järjestelmän. Ja samassa kohdassa, siis samalta kotisivulta, lähtösivulta voidaan luoda tällainen hälytys. Ensiksi päästään tarkistuslistaan, jonka kysymysten nojalla voidaan määritellä, onko hälytys aiheellinen. Me emme tietenkään halua, että toimivaltaiset viranomaiset lähettävät näitä hälytyksiä toisille viranomaisille, mikäli ne eivät ole aiheellisia. Eli tässä pitää täyttää tietyt kriteerit, onko kyseessä todellinen vaara, kuuluuko palvelu palveludirektiivin soveltamisalan piiriin, aiheuttaako palvelun tarjoajan toiminta todella vaaran kansanterveydelle, yleiselle järjestykselle, onko sillä rajat ylittävää merkitystä ja niin edelleen. Mikäli nämä kriteerit täyttyvät, tämä on siis kopio palveludirektiivin kohdasta, niin sen jälkeen viranomainen voi tehdä tämän hälytyksen. Hälytys sisältää ensiksi kuvauksen palvelutarjoajan toiminnasta ja toiseksi ilmenneestä ongelmasta. Lähettävä viranomainen valitsee sitten listalta ne jäsenvaltiot, joihin se hälytyksen lähettää. Totta kai tämän listan pitää olla mahdollisimman asianmukainen, että kaikki ne tahot, jotka hälytyksen tarvitsevat, saavat sen myös. Kun hälytys on julkistettu, niin sitten vastaanottava viranomainen saa sähköpostitse tiedon hälytyksestä ja voi tarkistaa asian tilan järjestelmästä. Ja hälytyksen toimittaja voi sitten muuttaa näitä tietoja ja lisätä tietoja tarvittaessa asian hoitamiseksi. Kun näihin toimenpiteisiin on ryhdytty ja kun hälytys ei enää ole aiheellinen, hälytys pitää sulkea. Ja tämä on yhtä lailla tärkeä toiminto kuin äskeisessä esimerkissä, sillä sen jälkeen kun hälytys on suljettu, kun vaaraa ei enää ole olemassa, niin silloin järjestelmä poistaa automaattisesti siihen syötetyt henkilötiedot. Nämä ovat kaksi perusesimerkkiä järjestelmän toimivuudesta. Sitten meillä on myös uusi toiminto, jonka on nimeltään rekisterit, joka tarjoaa kansallisille viranomaisille pääsyn yli 800 rekisteriin. Ja myös olemme ajatelleet, että tällaisten kansallisten sääntöjen notifikaatiojärjestelmä tulisi ottaa käyttöön. Eli tässä on pieniä suunnitelmia järjestelmän edelleen kehittämiseksi. Minä päätän esitelmäni tähän ja vastaan mielelläni mahdollisiin kysymyksiin. Uh, Kiitoksia Kävin. Tästä oli apua nyt kun yritämme ymmärtää laajuutta ja välineitä, joita mahdollisesti on käytössä asiasta vastaaville viranomaisille. Minulla on useita kysymyksiä, mutta annan kollegoille nyt mahdollisuuden esittää esittää muutamia kysymyksiä. Eli kenellä olisi kysymyksiä Marianille? Je- niin vielä jo ehkä käytän nyt puheenjohtajan asemaa, niin hyvin harvoin pääsen esittämään ensimmäisen kysymyksen. Kaksi asiaa, jotka liittyvät toisiinsa. Ensinnäkin, onko teille jotain näyttöä siitä, kuinka paljon tätä käytetään ja kun ajatellaan rajat ylittävien toimintojen laajuutta. Onko viranomaisia, jotka käyttävät sitä enemmän kuin toiset? Ja sitten toinen kysymys liittyy näihin hälytyksiin. Yksi tärkeitä kysymyksiä, joka on ollut huolestuttava on liittynyt potilasturvallisuuteen ja kysymyksiin, jotka liittyvät vanhojen lääketieteellisten tietojen käsittelyyn ja näiden tietojen saatavuuteen. Ja tämä liittyy sitten tietosuojakysymyksiin ja tehän puhuitte hyvin selkeästi näistä huolenaiheista, joita teillä on, mutta on kuitenkin eri tason saatavuutta kun on kyse erikoislääkäreistä eri maissa. Ja se on vähän huolestuttavaa, kun he muuttavat toiseen maahan ja sitten asiasta vastaava viranomainen ei annakaan tärkeää tietoa siitä, mitä ongelmia heillä ehkä aikaisemmin on ollut potilaiden hoidossa. En tiedä, voitteko te puuttua tähän, mutta tämä on kuitenkin huolenaihe, joka tulee esiin. Ja joku ehkä haluaisi tällaista tietoa tai tehdä hälytyksen, mutta niin ei voi tehdä johtuen tietosuojalainsäädännöstä. Sitten Bernie Devenue. Merci. Euh. Kiitoksia, puheenjohtaja. Te jo esitettiin kolme neljäsosaa kysymyksestäni, eli ihan lyhyesti. Tehän tiedätte, että me mietimme näiden ammattitutkintojen harmonisointia työryhmässäni ja mielessäni toivon, että pian Euroopassa olisi ammattikortti. Eli halusin tietää, ja uskoisin, että tämä voi toimia, mutta voiko tämä järjestelmä toimia niin, että voisi hankkia tietoa esimerkiksi lääkärien, insinöörin, arkkitehtien liikkumisesta, ja voitaisiinko tällainen saada toimintaan mahdollisimman nopeasti, jotta voisimme järjestää liikkuvuutta turvallisesti kaikille ammattilaisille ja myöskin kaikille kansalaisille? Ja missä aikataulussa? Thank you, Um... Kiitoksia. Onko muita kysymyksiä? No niin. Gebhard ja Haide. Kiitoksia puheenjohtaja. No, minun täytyy ensinnäkin sanoa, että olen todellakin innoissani tästä koko järjestelmän kehityksestä. Muistan kyllä niitä ensimmäisiä, muistelen niitä ensimmäisiä esityksiä ja presentaatioita, jotka olivat aika ää, ylimalkaisia, jossa yritettiin vain hakea niitä eteenpäin menon teitä. Ja todellakin tämä on mennyt valtavasti eteenpäin, tämä järjestelmä. Ja tällä tavalla tämä on myös ratkaistu niin, että ei enää tarvitse asentaa sitä tietokoneeseen, jolloin saatavuus on helppo, koska aikaisemmin ongelmana oli se, että millä tavalla se voisi toimia, kun tietokonejärjestelmät ovat erilaisia ja tämän tyyppisiä kysymyksiä oli esillä. Kaikki nämä kysymykset on, on ollut siis nyt ratkaistu ja se on hyvä asia. Mutta vielä sellainen lisäkysymys minulla olisi tämä uuden tyyppinen tekeminen merkitsee ilmeisestikin sitä, että tällä on voitettu se pitkäaikainen ongelma, että pohdittiin sitä, että minkä tyyppiseen ammattikoulutukseen tätä voidaan käyttää. Nyt onko nyt niin, että sitä voidaan käyttää kaikkiin aloihin, kaikkiin sektoreihin ilman mitään rajoituksia. Tämähän olisi hyvin tärkeä kysymys, mutta luulenpa, että, että vastaus lienee kyllä. Toinen kysymykseni liittyy tähän hälytysjärjestelmään, alerttiin. Tämähän on myös, on myös osa palveludirektiiviä. Tehän, jos nyt ymmärrän oikein, niin tämä koskee nyt vaan näitä palveluita, jotka kuuluvat palveludirektiivin piiriin. Mutta tämähän tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi, kuten esimerkiksi puheenjohtaja äsken otti esille, terveyspalvelut, että ne eivät kuuluisi tähän, koska terveyspalvelut ovat, ö, ovat palveludirektiivin ulkopuolella. Luulenpa, kuten puheenjohtajakin esitteli, erityisesti tällä alalla tämä olisi erityisen tärkeää, että tämä olisi osa järjestelmää. Ja mietittekö te sitä, että myös nämä muut alat voitaisiin ottaa mukaan, kun ajatellaan esimerkiksi jäsenvaltiossa olevaa lääkäriä, joka sitten on menettänyt äh, lisenssinsä ja sitten tarvitaan tällainen automaattinen tunnustus, niin silloin ei välttämättä tarvitse käyttää tätä järjestelmää, Minkä tyyppisiä toimia äh, te olette äh, mahdollisesti kaavailemassa tällaisia tapauksia varten? Sitten toinen kysymys. Tehän sanoitte, että, että pitäisi myös miettiä sitä, mitä valtioita tämä alert, tämä hälytys koskisi. Ja pitäisi olla tässä hyvin äh, maltillinen. Nyt jos halutaan laukaista hälytys, jos esimerkiksi minun omassa maassani näen, että on tällainen vaara päällä, joka koskee jotakin henkilöä tai henkilöryhmää tai jotakin muuta, niin en oikein tiedä, että aina, en ainakaan tiedä, että mihin, mihin muihin valtioihin tämä, nämä ihmiset ovat sitten menossa. Eikö olisikin mielekästä, että meillä olisi mahdollista, että kaikki jäsenvaltiot sitten saavat tämän hälytyksen – eikä niin, että vai merkitseekö se liiallista vaatimusta järjestelmälle, kuormittaako se järjestelmää liikaa. Millä tavalla minun pitäisi tietää, että jos Saksasta minulla on joku, josta haluaisin varoittaa, minkä takia minä varoittaisin vain Ranskaa tai Puolaa siitä. Ehkä tämä henkilö menee Tanskaan tai, Tanskaan tai Luxemburgiin, ja silloin, siellä tätä varoitusta, hälytystä ei olisi. Tämä on sellainen kysymys, joka on kyllä minusta ihan tarpeen ajankohtainen. Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Ja sitten vielä Ryle. Aivan lyhyt kysymys. Jatkan siitä, mitä herra Haabor kysyi. Nimittäin tiedän, että on eräitä jäsenvaltioita, jotka ovat varauksellisia tai joilla on varaumia tai joita on kysymysmerkkejä tämän järjestelmän käytöstä. Onko se tarpeen? Minun kysymykseni on, onko jonkinlaisia lukuja, miten vahvaa tämä käyttö jäsenvaltioissa on ja mitä me voimme tehdä ja mitä te teette, jotta saataisiin enemmän kiinnostusta tämän järjestelmän käyttöönottoon. Okay. Um, any other points? Onko muita kysymyksiä? Eli Marian, ehkä voisit vastata näihin kysymyksiin. Um, <clears throat> yes, to, to begin. Kyllä vain. Aluksi kysymykset järjestelmän todellisista käyttäjistä. Meillä on tällä hetkellä 6300 viranomaista, jotka ovat järjestelmään rekisteröityneet ja luku kasvaa koko ajan. Erityisesti kun taannoin lisäsimme järjestelmään lähetettyjen työntekijöiden direktiivin. Ainoastaan 10 prosenttia näistä viranomaisista on aktiivisia järjestelmän käyttäjiä. Eli näin moni on rekisteröitynyt, mutta 90 prosenttia viranomaisista ei ole vielä käyttänyt järjestelmää, koska heillä ei ole tällaisia rajat ylittäviä tapauksia tai he eivät ehkä osaa käyttää järjestelmää. Ensiksi haluamme tarkastella, minkä takia viranomaiset eivät käytä järjestelmää ja sitten pohdimme, miten sen käyttöä voitaisiin lisätä. Me olemme saaneet järjestelmän kautta näitä pyyntöjä Noin 160 pyyntöä järjestelmän kautta kulkee kuukausittain. Tämä on tietysti varsin vähäinen määrä, jos ajatellaan kuinka monia palvelualoja tämä järjestelmä kattaa. Useimmat pyynnöt liittyvät juuri ammattipätevyyksien tunnistamiseen ja Pyyntöjen määrä lisääntyy varsin hidasta tahtia. Vuosikertomuksesta löydätte kaikki nämä lukutiedot ja ne löytyvät myös järjestelmän nettisivulta. Mitä tulee hälytyksiin, niin sisämarkkinoiden tietojärjestelmä voi toimia ainoastaan poliittisen ohjeistuksen mukaisesti. Me emme voi ryhtyä tekemään politiikkaa itse tai emme voi antaa teknologian päättää, mikä on oikea politiikka. Jos ajatellaan juuri näitä hälytyksiä, niin ne vaativat ennen kaikkea vankan oikeusperustan, koska kyse on henkilötietojen vaihtamisesta. Oikeusperustan täytyy olla siis aukoton jotta henkilötietoja voidaan vaihtaa ja tietyt turvalausekkeet pitää olla myös olemassa. Tältä pohjalta ajatellen hälytysjärjestelmää ei voida laajentaa mille tahansa muulle alalle. Tekniikka sinänsä ei ole se suurin haaste, vaan juuri tämä politiikka ja oikeudet. Mitä tulee ammattikortteihin, niin olemme paraikaa keskustelemassa ammattiliittojen kanssa, minkälaisia ammattikortteja Euroopassa voitaisiin mahdollisesti ottaa käyttöön ja tietysti keskustelemme myös siitä, miten sisämarkkinoiden tietojärjestelmä voisi olla osa tätä eurooppalaista ammattikorttijärjestelmää. Ja tämähän voisi olla hyvä tapa toimia, koska kaikki asianosaiset viranomaiset ovat jo rekisteröityneet järjestelmään ja hehän olisivat luonteva taho sitten käyttää tätä ammattikorttia. Ja jos nämä järjestelmät saadaan kuntoon tai päätökset saadaan tehtyä, niin vuosi tai puolitoista menee siihen, kun järjestelmä voidaan, voidaan järjestelmässä ottaa käyttöön. 35 ammattiryhmää on nyt mukana tässä järjestelmässä, mutta me olemme keskustelleet siitä, että järjestelmää pitäisi laajentaa siten, että kaikki yli 800 säänneltyä ammattia ovat mukana järjestelmässä 2012 mennessä. Tämä on hankalaa, koska osa näistä 800 säännellystä ammatista ovat säänneltyjä ainoastaan yhdessä tai kahdessa jäsenmaassa, joten tässä viranomaisten välinen yhteistyö vaikeutuu, koska jotkut ammatit ovat säänneltyjä toisissa maissa ja toisissa eivät. Mutta <clears throat> kaikki säänneltyjä ammatteja sääntelevät viranomaiset ovat jo mukana järjestelmässä, joten toivon, että voimme sitä kautta sitä laajentaa. Sitten vielä yksi huomautus näistä jär- hälytyksistä. Rova Gebhard, olette aivan oikeassa, että, <clears throat> että tällaiset kotipalvelut eivät ole mukana tässä järjestelmässä, koska oikeusperustaa täytyy kunnioittaa, anteeksi siis terveyspalveluista oli kyse, ja terveyspalveluthan eivät kuulu palveludirektiivin soveltamisalaan. Ja se, että pitäisikö näitä hälytyksiä lähettää kaikkiin maihin vai ainoastaan rajattuun määrään maita. Ja täytyy muistaa, että hälytystä on käytetty ainoastaan kerran kuluneen vuoden aikana. Kyse oli matkaoppaasta, jolla ei ollut asianmukaisia pätevyyksiä. Ja tämä kyseinen maa havaitsi, että tämä matkaopas teki työtä myös kahdessa muussa maassa, joten tämä ensimmäinen maa päätti lähettää hälytyksen matkaoppaasta kahteen muuhun toimintamaahan. Joten tämä riippuu järjestelmästä. Eihän sitä voida tietää, aikooko matkaopas työskennellä yhdessä tai kahdessa maassa. Jos tästä ei ole varmoja, niin silloin tietysti varmuuden vuoksi kannattaa ruksata kaikki maat ja lähettää hälytys kaikkialle, mutta jos voidaan varmuudella todeta, että esimerkiksi matkaopas voi työskennellä ainoastaan yhdessä tai kahdessa tai muutamassa maassa, niin silloin kannattaa valita ainoastaan ne maat, joihin hälytys sitten lähetetään. Ja tässäkin täytyy tietysti pitää huolta näistä tietosuojaan liittyvien turvalausekkeiden täyttymisestä. Mutta kaikki nämä päätökset tehdään poliittisella tasolla ja me sitten vain toteutamme tehtyjä poliittisia päätöksiä. Kiitos. Uh, Kiitoksia tästä alustuksesta, että tulitte tänne keskustelemaan kanssamme. Ja toivottavasti voitte tulla takaisin sitä mukaan, kun tämä järjestelmä kehittyy. Tärkeää työtä, jota nyt aletaan tehdä vastavuoroisen tunnustamisen kanssa, tämä on senkin suhteen ajankohtainen ja monet kollegat, esimerkiksi Vernio, joka on mukana työryhmässä, varmastikin tarkastella näitä välineitä, samoin kuin tehtiin palveludirektiivin osalta. Mehän tarkastelimme myöskin sitä, millaisia välineitä voitaisiin käyttää lainsäädännössä. Ja tämä on nyt hyvin ajankohtaista, koska on selvää, että tietoyhteiskunnan välineet ovat keskeisiä sisämarkkinoilla. Ja myöskin voimme auttaa ihmisiä ja ammattilaisia liikkumaan vapaammin ja hoitaa tiettyjä ongelmia, joita tällä hetkellä vielä esiintyy suosituimmat valitukset, joita Greg on ottanut esiin, liittyvät siihen, että tutkintoja ei läheskään aina tunnusteta. Eli kiitoksia tästä työstä, kiitokset kollegoilleni ja toivottavasti tulette pian takaisin. Sitten odottelemme, että Dalli saapuu paikalle, eli nyt täällä on enemmän ihmisiä, eli ehkä otan nyt muutaman ilmoitusasian. Ensinnäkin koordinaattorien kokouksen tulokset eiliseltä. Ja tämä päätösluettelo jaetaan sitten valiokunnan jäsenille. Ja tärkeimmät kohdat liittyvät siihen, että koordinaattorit päättivät, että valiokunta tekee kaksi lausuntoa. Ensinnäkin talouspolitiikan koordinaation liittyen siihen esittely tulee sosiaali- ja demokraattisesta ryhmästä ja sitten kauppaesteet liittyen kaupan ja investointien esteisiin, ja tämä menee EPPlle. Ja sitten on mietintöjä, joihin ei lausuta, laadita lausuntoa, ja sanoisin vain, että koordinaattorit muistavat kyllä, että meillä on aika paljon työtä tulossa, joten haluaisimme tasapainottaa tätä ja painottaa aikaamme tärkeimpiin kysymyksiin myöskin vahvistimme ja Svensson onneksi on esittelijä, mikä on erittäin hyvä. Eli te olette esittelijä, joka liittyy kuluttajapolitiikkastrategiaan. Siitä tulee erittäin tärkeä oma löytömietintö. Ja myöskin on tehty pyyntö, että saataisiin uusi oma mietintö, joka olisi vastaus komission sisämarkkina taulukkoon ja Solvit-kertomukseen. Ja tämä on yhdistetty mietintö, jossa... Ja tästä siis sovitaan automaattisesti. Eli tämä tulee tapahtumaan. Ja tämä työ alkaa sen jälkeen, kun olemme saaneet tämänhetkisen omalentamietinnön päätökseen. Myöskin odottelemme komissiolta merkittävää ehdotusta monista uusista direktiiveistä. Ja esimerkiksi tämä hyödykepaketti, Charles Mose on hoitanut sitä ja on yhdeksän direktiiviä, jotka otetaan tähän mukaan. Ja vanha ystävämme direktiivi pyydämme, että siitä tehdään erillinen mietintö. Olemme neuvotelleet muiden valiokuntien kanssa ja koordinaattoreille pystyin kertomaan, että oikeudellisten asioiden valiokunnan puheenjohtaja on suostunut siihen, että meillä on vahvistettua yhteistyötä mietinnössä, joka liittyy vaihtoehtoisiin riidanratkaisumenettelyihin. Ja tällä hetkellä keskustelemme taloissa raha-asioiden valiokunnan kanssa siitä, miten järjestellään se, että saisimme yksinomaisen vastuun kuluttajasuojakysymyksiin liittyen luottosopimuksiin ja asuntoluottoihin. Sitten sisämarkkinafoorumi järjestetään 3. ja 4. lokakuuta Krakovassa. Ja olemme saaneet tukea puheenjohtajavaltio puolelta. Ja tästä tulee tärkeä tapahtuma. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tällainen järjestetään. Ja yritämme nyt saada parlamentin vakuuttuneeksi siitä, että valtuuskunta voisi olla mukana myöskin muiden valiokuntien jäseniä. Eli voitte merkitä tämän kalentereihinne. Ja myöskin sitten on parlamentin välinen kokous Puolan parlamentin kanssa 10. ja 10. lokakuuta liittyen sisämarkkinakysymyksiin. Ja he ovat pyytäneet tätä. Tämä on painopistealue, jota he haluavat edistää. Eli tässä tärkeimmät kysymykset. Ja sitten lopuksi vielä. Repo oli eilen koordinaattorien kokouksessa ja puhui muutoksista asetukseen, joka liittyy liittyy kuluttajakysymyksiin. Ja nyt täällä on komission jäsen paikalla. Tämän asia kuuluu teille. Ja tästä äänestettiin eilen. Ja Repo halusi, että koordinaattorit hyväksyvät sen, että hän aloittaa neuvottelut puheenjohtajavaltion neuvoston kanssa, jotta päästäisiin sopuun ensimmäisessä käsittelyssä. Ja nyt poikkeuksellisesti koordinaattorit suostuivat tähän pyyntöön. Tämähän on melko pieni tarkistus ja neuvottelut voidaan aloittaa välittömästi. Eli toivottavasti pääsemme sopuun heti ensimmäisessä käsittelyssä. Eli tämä on hyvä uutinen komission jäsenelle. Eli tässä nyt tärkeimmät kohdat. John Daly on nyt saapunut ja haluaisin toivottaa hänet tervetulleeksi valiokuntaan ja kiitoksia, että olette paikalla tänä aamuna puhumassa tulevasta työohjelmastanne ja tärkeästä politiikan alueesta. Ja jäsenillä varmaan on tämä taulukko näistä aloitteista. Ja voimme käydä sitä läpi. Ja myöskin Svensson, joka on esittelijä mietinnön osalta liittyen kuluttajastrategioihin. Hän on myöskin paikalla, eli hän varmaan haluaa esittää teille kysymyksiä. Eli te saatte nyt puheenvuoron ja voitte kertoa meille suunnitelmistanne. Thank you very much, Malcolm, and I'm sorry I was... Uh, Kiitos, Malcolm. No, olen pahoillani, olin muutaman minuutin myöhässä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet, on oikein hienoa olla täällä tänään ja keskustella kanssanne tästä tärkeästä politiikan alasta. Noin vuosi sitten tapasimme viimeksi ja tämän alan merkitys vain kasvaa. Eurooppa tarvitsee uutta kasvua ja kuluttajapolitiikka on yksi alue, jonka avulla voidaan saavuttaa Eurooppa 2020 tavoitteet. Me emme voi ähm, jättää huomaamatta sitä, että yksittäisten, yksityisten kuluttajien merkitys on suuri. Yksityinen kulutus muodostaa 56 prosenttia Euroopan BKTstä. Hyvä kuluttajapolitiikka voi stimuloida markkinoita ja luoda todellista kasvua. Meidän täytyy siirtää valtaa kuluttajille, täytyy suojella heitä ja taata, että he voivat paremmin hyötyä sisämarkkinoista. Kun puhun kuluttajien voimaannuttamisesta, niin tämä on juuri ponnistelujemme keskiössä. Ellemme anna valtaa kuluttajille, niin emme voi väittää, että kuluttajat olisivat sisämarkkinoiden keskiössä. Kun puhun voimaannuttamisesta, tarkoitan sitä sen laajassa merkityksessä. Kyse ei ole ainoastaan ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, vaan siitä, että luomme sellaisen ympäristön, jossa kuluttajat voivat täysimääräisesti hyödyntää oikeuksiaan. Meidän täytyy luoda puitteistot, joissa Yhtäältä kuluttajilla on oikeus saada oikeutta ja toisaalta tietävät, miten he saavat parhaat edut sisämarkkinoilla kaupattavista tuotteista ja palveluista. Kuluttajien pitää voida luottaa siihen, että turvallisuudesta pidetään kiinni standardeista ja että jos jotain tapahtuu, niin kuluttajat voivat helposti saada oikeutta. Tällä tavoin kuluttajat voivat täyttää tehtävänsä markkinoilla. Ainoastaan hyvin informoidut ja tiedostavat kuluttajat voivat hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla tavaroita ja palveluita. Ja tällä tavoin myös liiketoiminta hyötyy ja kaikki yhdessä voivat täyttää kasvun tavoitteet. Ja tätä silmällä pitäen olemme rakentamassa uutta kuluttajapolitiikkaa EU-hun, me keskustelemme asiasta monien muiden tahojen kanssa ja pyrin luomaan sellaisen ohjelman, joka luo kunnianhimoiset tavoitteet kuluttajapolitiikalle. Jo eilen saitte kuunnella komission varapuheenjohtaja Redingiä, jonka aloitteet myös vahvistavat kuluttajien oikeuksia. Uskon, että yhdessä voimme saada aikaan synergiaa, jolla kuluttajan oikeuksia vahvistetaan. En mene nykyisten aloitteiden yksityiskohtiin, hyvät naiset ja herrat, mutta aion esittää teille muutaman esimerkin kuluttajapolitiikasta, kuinka se voimaannuttaa kuluttajia. Kuluttajien voimaannuttaminen tapahtuu esimerkiksi siten, että komissio on vastikään julkaissut tutkimuksen, jossa todetaan, että kuluttajat eivät ole täysin tietoisia oikeuksistaan. Kuluttajan pitää olla sisämarkkinoiden kuningas ja kuluttajille pitää antaa toimivaltuudet ja vahvuudet, jotta kuluttaja voi todella toimia turvallisesti, luotettavasti, saa tietoa ja voi hakea oikeutta ja saa sitä myös. Jotta pitäisimme paremmin kiinni kuluttajien turvallisuudesta, meidän tulee varmistaa, että kuluttaja saa kaikki tarvittavat tiedot ymmärtämällään tavalla ja tässä työssä täytyy käyttää parhaita nettiajan välineitä, jotta kuluttajat voivat parhaalla mahdollisella tavallaan hyödyntää oikeuksiaan haastavassa markkinatilanteessa. Kansallisten viranomaisten sekä kuluttajajärjestöjen rooli on tässä työssä keskeinen. Minä uskon, että seuraavassa kuluttajastrategiassa meidän tulisi pyrkiä myös siihen, että luomme vahvoja ja toimivia kuluttajajärjestöjä, jotka todella voivat auttaa kuluttajia, lisätä heidän tietoisuuttaan ja saada auttaa heitä toteuttamaan oikeuksiaan. On selvää, että vankka strategia vaatii vankkaa tietämystä kuluttajan käyttäytymisestä, jotta heitä voidaan suojella. Ja on selvää, että minä omassa roolissani teen kaikkeni, jotta kuluttajien intressit otetaan huomioon kaikkien EU-politiikkojen jo alkuvaiheessa. Tämä varmistaa sen, että kaikissa EU-politiikan osa-alueilla otetaan kuluttajanäkökulma huomioon. Kuten puheenjohtaja Barrosokin on sanonut, meidän täytyy pitää huolta siitä, että sisämarkkinoiden edut ovat kuluttajien ulottuvilla. Vaikeuksia, vaikeudet näiden tavoitteiden saavuttamisessa tulivat ilmeisiksi viime vuoden kertomuksissa ja nämä on otettu huomioon, kun sisämarkkinoiden toimenpidepakettia on laadittu. Tämä on siis tilanne tänä päivänä ja kuten tiedätte, me olemme paljon hyviä aloitteita käynnistäneet, mutta niiden tulokset antavat vielä odottaa itseään. Vaihtoehtoiset riitojenratkaisumenetelmät ovat keskeinen asia sisämarkkinoiden toimivuuden varmistamiseksi. Voin vahvistaa teille, että aiheesta järjestettiin kokous viime maaliskuun 16. päivä. Ja herra puheenjohtaja, tehän olitte täällä tässä mukana ja tämä osoitti sen, kuinka laajaa tukea vaihtoehtoiselle riitojenratkaisujärjestelmälle on olemassa, ja se pitää ulottaa myös nettikauppaan. Rova Kalieten mietintö oli tässä erittäin keskeinen, kun tulevaisuuden vaihtoehtoista riitojenratkaisujärjestelmää hahmotellaan. Minä uskon, että vaihtoehtoiset riitojenratkaisujärjestelmät antavat hyvän välineen kuluttajille, joka toimii nykyisessä markkinatilanteessa ja me olemme saaneet sidosryhmiltä yli 2000 vastinetta, kun järjestimme aiheesta julkisen kuulemisen. Ja tätä tietomassaa käytetään hyväksi, kun vaihtoehtoista riitonratkaisujärjestelmää hahmotelemme ennen vuoden loppua. Ja tämä järjestelmä varmasti sisältää kaksi välinettä, ensiksi puitedirektiivi ja toiseksi päätöslauselma verkkokaupan vaihtoehtoisista riitojenratkaisumenetelmistä. Mitä tulee ryhmäkannejärjestelmään, me olemme paraikaa analysoimassa julkisen kuulemisen tuloksia. Me saimme noin 80 000 vastausta eri tahoilta. Ja minä teen tiivistä yhteistyötä varapuheenjohtajien Almunia ja Reding kanssa, jotta ennen vuoden loppua saisimme aikaisiksi lainsäädäntöaloitteet. Ja mitä tulee sitten tuoteturvallisuuteen, sehän on varsin keskeinen osa sisämarkkinoiden markkinoiden toimenpidepakettia. Minä aion vahvistaa nykyistä tuoteturvallisuuspakettia ja otamme tässä työssä huomioon asianosaisten tahojen näkemykset ja teemme myös vaikutusarviointia. Tätä taustaa vasten varapuheenjohtaja Tajinin kanssa, Tajanin kanssa aion äh, e- tehdä puitedirektiiviehdotuksen asian tiimoilta ennen vuoden loppua, ja tässä pyritään saamaan aikaiseksi reilu markkinatilanne, yhtäläinen kilpailu ja varmistaa ennen kaikkea se, että eurooppalaiset kuluttajat voivat nauttia turvallisista tuotteista. Tässä yhteydessä olen hyvin tyytyväinen Charles de mietintöön, joka hyväksyttiin helmikuussa. Se oli erinomainen työ ja auttoi meitä kovasti omassa työssämme. Mitä tuoteturvallisuuteen tulee, niin haluaisin vielä korostaa yhteistyön merkitystä erityisesti kiinalaisten ja amerikkalaisten kanssa. Puheenjohtaja on luonut pohjaa tälle työlle vierailullaan Kiinassa. Ja äh, uskon, että on kanssani samaa mieltä siitä, että tuoteturvallisuuden kehittäminen on oleellista eurooppalaisen kuluttajan näkökulmasta. Mitä tulee oma-aloitteisiin aloitteisiin, niin olen äh, iloinen kertoessani teille, että eurooppalainen verkosto tuoteturvallisuusasioissa on perustettu. Ja mitä tulee eurobarometrin tuloksiin, niin tämä on parhaiten tunnettu komission verkosto, tuoteturvallisuusverkosto siis, ja tämä auttaa kuluttajia edelleen ja ensi kuussa aiomme lanseerata markkinointikampanjan, jotta verkosto tulee vielä paremmin Euroopan kuluttajien tietoisuuteen. Ja tällä tavoin voimme vielä lisätä verkoston toimivuutta ja tällä tavoin voimme paremmin vastata kuluttajien vaatimuksiin ja toiveisiin. Kuluttajien taloudellisten oikeuksien vahvistaminen on myös yksi aloitteemme ja tässä olemme perustamassa myös asianomaista verkostoa. Ja tällä tavoin voimme luoda eurooppalaista ulottuvuutta eurooppalaisten kuluttajien oikeuksien vahvistamiselle ja odotamme tältäkin työltä hyviä tuloksia. Pian julkaisemme CPC-asetuksen toisen toimintakertomuksen ja siis kuluttajansuojayhteistyö toimintakertomuksen. Ja tässä, tällä alalla me tarvitsemme vankkaa yhteistyötä, jotta tiedämme, mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota kuluttajien oikeuksien vahvistamisessa Euroopassa. Me aiomme vahvistaa näitä aloitteita, jotka minun toimivaltuuksiini kuuluvat. Ja minä olen investoinut paljon aikaa ja rahaa ja henkilöresursseja siihen, että kuluttajanäkökulma otetaan huomioon kaikilla EUn sektoripolitiikoilla. Ja haluaisin mainita muutaman painopistealueen. Mitä tulee rahoituspalveluihin, tässä täytyy tietysti varmistaa, että kuluttajat ovat tietoisia direktiivistä ja tietävät sen heille suomat oikeudet. Olen tekemässä tiivistä yhteistyötä komissaari Barnierin kanssa, eh, kun pyrimme eh, parempaan pankkimaksujen avoimuuteen ja muidenkin rahoituspalveluiden kehittymiseen Euroopassa. Ja olen hyvin tyytyväinen tekemästämme yhteistyöstä tähän mennessä. Esimerkiksi äh, asuntolainaehdotus on tästä konkreettinen esimerkki. Mitä tulee sitten energiapolitiikkaan, niin olen tyytyväinen siitä, että energia maatalousallallakin otetaan entistä paremmin huomioon kuluttajan näkökulma ja halutaan saada alan kehittyminen kuluttajien ulottuville. Ja tämä on yksi työmme kes- keskipisteitä. Mitä tulee digitaaliseen agendaan, niin olemme laatimassa Euroopan laajuisia lisenssejä digitaalisiin sisältöihin, vahvistamme tietosuojaa ja seuraamme tarkalla silmällä markkinoiden kehittymistä, jotta kuluttajien tarpeet ja toiveet voidaan ottaa huomioon, jotta kuluttajille voidaan tarjota hyviä palveluja, jotta oikeudelliselta menettelyltä voidaan välttyä. Ja sitten olen valmistelemassa myös uutta strategiaa teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyen. Komissio on tämän hyväksynyt tällä viikolla ja tähän tulee myös lainsäädäntöaloitteita, erityisesti mitä tulee tekijänoikeusmaksuihin ja muihin kuluttajia koskettaviin asioihin. Ja IMKO työryhmien kanssa teen myös paljon yhteistyötä esimerkiksi sähköisen kaupankäynnin alalla ja Barnierin kanssa kehittelemme uutta sähköisen kaupankäynnin politiikkaa. Osastoni tekevät kovasti työtä näiden asioiden tiimoilta ja meidän tarkoituksemme on se, että kaikki Euroopan kuluttajat voisivat hyödyntää kohtuuhintaisia televiestintäpalveluja reilusti kilpailussa toimintaympäristössä. Ja olen tehnyt kaikkeni, jotta myös elintarvikeketju toimii siten, että kuluttajat saavat siitä parhaan mahdollisen hyödyn. Teen läheistä yhteistyötä vähittäiskaupan ja tukukaupan kanssa, jotta elintarvikeketjussa otetaan huomioon kuluttajan näkökulma. Mitä tulee liikennealaan, niin matkustajien oikeuksista pidämme edelleen kiinni ja niitä vahvistamme. Matkustajia tulee suojella muun muassa lentoyhtiöiden selvitystilan aiheuttamalta haitalta. Ja tässä toiminnassa pitää pyrkiä parhaaseen mahdolliseen tasapainoon, ettei kuluttajien asema heikkene. Niin komissaari Redingin kanssa teemme myös lainsäädäntöpuitteistoa kuluttajien oikeuspuitteistosta ja toivon, että kuluttajien oikeuksien vahvistaminen on työmme pääjohtolanka tulevaisuudessa. Ja me Olemme myös laatimassa raporttia siitä, kuinka EU EU-ssa otetaan huomioon kuluttajan näkökulma kaikissa politiikan aloissa. Ja tätä työtä tehdään muun muassa tällaisella markkinatulostaululla, kuluttajamarkkinatulostaululla, joka maaliskuussa julkaistiin. Järjestimme asian tiimoilta konferenssin viime marraskuussa ja tämä selkeästi osoitti, että kun määrittelemme tehokasta lainsäädäntöä kuluttajan suoja-alalla, niin se vahvistaa kuluttajan asemaa ja helpottaa heidän käyttäytymistään. Ja haluaisin lopettaa esitykseni sanomalla, että vaikka me olemme saaneet paljon tietoa siitä, mitä meidän pitäisi tehdä, niin parhaan mahdollisen lainsäädäntöpuitteiston luominen on haastavaa. Meidän täytyy saada aikaiseksi tämä puitteisto, mutta erittäin oleellista on se, että kuluttajat ovat tietoisia oikeuksista ja ne tietävät, miten voivat hyödyntää oikeuksiaan. Kuluttajien pitää olla tietoisia meidän tavoitteistamme. Sen takia kuluttajan voimaannuttaminen on tulevan strategian keskipiste. Olemme tutkineet asiaa ja tutkimustulokset puoltavat näkemystämme ja meidän tulee edetä laajalla rintamalla sekä EU-ssa että kansallisella tasolla. Kuluttajien tiedottaminen, kuluttajien kouluttaminen ja kuluttajan voimaannuttaminen ovat toimintamme keskiössä ja tämä kaikki eh, antaa suuntaa tulevalle työllemme. Tiedän toki rahoitukselliset rajoitteemme, mutta vahvistan teille, että kuluttajapolitiikka budjettia täytyy pitää samalla tasolla kuin se nykyään on. Arvoisat valiokunnan jäsenet, hyvä puheenjohtaja, minä teen kaikkeni, jotta voin täyttää lupaukseni. Kuluttajat pitää asettaa etusijalle Euroopassa ja korostan vielä sitä, että näitä kunnianhimoisia tavoitteita ei voida saavuttaa, ellei tämä, komitea, ellei tämä valiokunta ja Euroopan parlamentti tue meitä työssämme. Olen varma, että näin myös tapahtuu ja voin luottaa teidän yhteistyökykyynne kuluttajapolitiikan alalla. Kiitoksia komissaari tästä hyvin kattavasta eh, ja iskevästä puheesta. <laughs> Ja te olette varmastikin kuluttajien sankari. Tämä puhe myös osoittaa sen. Luulenpa, että niin me tuemme tätä ja meillä on myös omia projekteja, joilla voidaan täydentää teidän Ne Olen hyvilläni siitä, että se te kerroitte, että olette laatimassa kuluttajastrategiaa, joka on sellainen asia, jota me olemme pyytäneet. Ja että oli hyvä uutinen, meitä kiinnostaa kovin, kovasti tämä tutkimus kuluttajien vallan lisäämisestä. Tämä on yksi sellainen asia, jota me toivomme. No, täällä on useitakin pyyntöjä ja teen nyt niin, että ehdotan seuraavaa, koska luulen, että olisi asianmukaista, jos esittelijät, jotka ovat tekemissä kuluttaja-asioissa ja tehän mainitsitte useitakin näitä asioita puheessa, ne niin ehkäpä ensimmäiset kysymykset olivat näitä kollegoilta, sen jälkeen koordinaattorit voivat olla seuraavia. Ja tämä voisi olla mukava muutos tässä puhejärjestyksessä tällä tavalla. No, esittelijät, jotka olen täällä todennut, joihin kuuluu muun muassa herra Arias, joka on keskittynyt digitaalitalouteen, täällä on Rova Svensson, joka aloittaa sitä Schaldemoso, joka on pelitekijöiden kuluttajien turvallisuudessa sitten Rapti, joka ei, hän, hänkin on paikalla, ja herra Arias. Otetaan nämä, nel, nämä viisi esittelijää ensiksi, ja sitten Schwab, Gebhardt ja De Campos, ovatko seuraavia puhujia, onko muita puheenvuoropyyntöjä? No, meillä on puolisen tuntia aikaa, eiköhän tämä tässä riitä. Rova Svensson aloittaa. ordet, Kiitos, herra puheenjohtaja. Ja minä odotan innolla tulevaa yhteistyötä näiden asioiden parissa tässä valiokunnassa. Ja totta kai kiitän lämpimästi myös komission jäsen Dallia, joka kertoi meille aikomuksistaan ja kunnianhimoisesta työohjelmastaan. Ja aivan kuten puheenjohtaja sanoi, olen vakuuttunut siitä, että me jaamme nämä samat tavoitteet ja teemme hyvää yhteistyötä kuluttajien oikeuksien vahvistamiseksi Euroopassa. Minulla olisi muutamia kysymyksiä, jotka haluaisin teille tänään esittää. Parlamentti suunnittelee tekevänsä äh, mietintöä kuluttajasuojapolitiikasta. Ja äh, jos ajatellaan tätä kuluttajan kuluttajan oikeuksien direktiiviä, niin on selvää, että täydellinen harmonisointi ei ole mahdollista eikä edes toivottavaa. Ja olemme myös saaneet komission taannoisen kertomuksen 12 avainalueesta sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa. No mitä prioriteetteja komissiolla on? Mitä prioriteetteja otatte käyttöön kuluttajapolitiikkastrategiassanne 2013 ja siitä eteenpäin? Toinen kysymykseni liittyy sisämarkkinoihin ja uusiin viestintämahdollisuuksiin – Euroopan kuluttajille tarjotaan kaiken maailman viestintäteknologisia tuotteita, hyvä niin, mutta kun näiden suhteen jokin menee pieleen, niin kuluttajien on aika vaikea saada oikeutta uusissa teknologioissa. Ja uudet teknologiat ovat valtava voima Euroopan taloudessa tällä hetkellä ja on kaikki syy siihen, että kuluttajan oikeuksia vahvistettaisiin nimenomaan nettimaailmassa. Ja De eh, Sanko pääosasto on ehkä tähän mennessä kiinnittänyt huomiota eh, prosesseissaan ja tavoitteissaan juuri siihen, että kuluttajan oikeuksia vahvistetaan ja niitä pidetään silmällä kaikilla politiikan aloilla, eh, koulutuksessa, tiedotuksessa ja niin edelleen. Ja nämä Aloitteet ovat tietysti hyvin tervetulleita, mutta tarvitaan todella konkreettisia, vahvoja toimenpiteitä, jotta päästään todella siihen tavoitteeseen, että kuluttajat ovat sisämarkkinoiden keskiössä. Viime keväänä helmi-huhtikuussa Sanko pääosasto järjesti kuulemiskielloksen, jotta saataisiin lisätietoa näistä asioista ja kuinka tällaiset, tällaisen, tällainen yleisperiaate kuluttajien asettaminen keskiö voitaisiin ottaa käyttöön kaikissa jäsenmaissa. Kysymykseni siis kuuluu, voisiko komission jäsen Dali selvittää, mitä konkreettisia toimenpiteitä komissio aikoo toteuttaa, jotta jota kuluttajat, kuluttajan oikeudet vahvistuvat erityisesti näissä yhteisissä joukkokanneasioissa. Ja sitten sitten, niin... Svensson, nyt alkaa aika loppua. Te saatte kyllä puhua näistä asioista vielä myöhemminkin, eli jos nyt voisitte esittää nämä kysymykset vähän lyhyemmin, koska muuten muilla ei enää ole aikaa esittää kysymyksiä. Ja te voitte myöhemmin sitten esittelijänä puhua pidempään näistä kysymyksistä. No minulla on kyllä muitakin kysymyksiä tässä mutta voin tietysti esittää ne myöhemmin. Olen vakuuttunut siitä, että meidän yhteistyöstämme tulee hyvää ja totta kai haluan kuulla myös kollegoiden näkemyksiä siitä, kuinka voimme, voimme tätä alaa vahvistaa, joten minä esitän muut kysymykseni myöhemmin. Olisi hyvä, jos voisitte toimittaa ne meille, ja Dali varmaan olisi myöskin mielisään, jos lähettäisitte ne hänelle. Sitten Charlie Mosen. Også, øh, tak fra... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää lämpimästi herra komission jäsentä Dalia. Tämä oli todella kiinnostavaa puhetta teillä. Te olette kovin sitoutunut sisämarkkinoihin ja kuluttajien oikeuksiin. Tämä ilahduttaa minua. Minä toimin tuoteturvallisuuskysymyksissä, ja olen siitä syystä kovin iloinen kuullessani, että te mietitte sitä, että yleistä tuoteturvallisuusdirektiiviä voitaisiin muuttaa ja uudistaa. Kaksi kysymystä. Onko, oletteko te pohtinut, missä puitteissa tämä uudistus tapahtuisi tai muutos tapahtuisi? Siis yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi sekin uudistettaisiin vai tuleeko mahdollisesti uudet lainsäädännölliset puitteet, joihin tämä liittyisi? Ja sitten toinen kysymykseni. Mehän tiedämme, että että on olemassa suuria ongelmia markkinoiden valvonnassa tänä päivänä ja miksi ja kuluttajien luottamuksen parantamiseksi heidän täytyy voida tuntea olonsa turvalliseksi markkinoilla. Olemme kuulleet markkinavalvontaviranomaiset useista maista, että siellä ei ole rahaa. Rahaa, rahasta on kova pula. Ne eivät pysty ö, takaamaan sisämarkkinoiden turvallisuutta, jota kuitenkin tarvitaan. Onko komissio pohtinut, millä tavalla tässä saataisiin enemmän rahaa markkinoiden valvontaan ja tuoteturvallisuuteen. Kiitos. Uh, thank you, Mr. Chalmers. Uh, Mr. Roche. Kiitoksia, Mr. Rochefort. Merci, monsieur le... Kiitoksia, komission jäsen. Minusta oli erittäin hyvä, että teillä on tätä kunnianhimoa. Ja myöskin meillä on onni nyt puhua kuluttajasuojasta sisämarkkinoiden toimin, toimenpidepaketin yhteydessä tänä vuonna. Te puhuitte vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä ja tietysti se on tärkeä aihe ja me haluamme auttaa teitä, jotta todellakin voisimme saada aikaan hyvin nopeasti direktiivin tästä aiheesta. Ja samalla te puhuitte näistä nettiridanratkaisumenettelyistä. Seuraava kysymys. Kaikissa näissä suunnitelmissa on tapaus, joka on hyvin konkreettinen ja jonka suhteen pitää edetä – eli nämä pakettimatka-direktiivi. Se nyt ei suoraan liity teidän toimivaltuuksinne, mutta tässä pitäisi nyt hyvin soveltaa sitä, minkä pitäisi lisätä kuluttajasuojaa, koska tiedät, että tällä alalla on hyvin paljon tyytymättömyyttä monissa tilanteissa. Ja samalla tämä on aihe, joka voisi kehittyä sisämarkkinoilla. Nyt meillä on vähimmäisharmonisointia ja tähän liittyy hyvin paljon kustannuksia yrityksille, jotka joutuvat sopeutumaan. Ja sitten samalla kysymys. Me odottelemme, että tätä direktiiviä uudistetaan tämän vuoden puolivälissä ja vaikuttaa siltä, että tässä nyt on vähän viivettä ja tämä onnistuu varmaan vähän myöhemmin. Eli haluaisin kuulla tästä ja millä tavalla te ja kolleganne työstätte tätä aihetta. Kiitos. Uh, Mrs. Rapti. Kiitos sitten Rapti. Κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Νταλή για την παρουσία σας εδώ σήμερα και την εργασία. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän komissaari Dalia tästä esityksestä ja, ja, ja näistä kommenteista. Palaisin mielelläni tähän ryhmäkanneasiaan. Te tunnette asian paremmin kuin minä. Tämä on ollut jo pitkään esillä. Mehän sanomme, että kun monet hiljaa hyvä tulee, näin voidaan sanoa. Tämähän liittyy pitkälti tähänkin prosessiin. Ja nyt kun me kuitenkin haluamme kuitenkin tässä jotain tapahtumaan, koska tämä on melkoinen huoli, joka meillä on, nimittäin se, että eilen kolleganne Roa Redding tuli tänne valiokuntaa käymään ja syntyi sellainen tunnelma, että, että oli vissiä etäisyyttä kuluttajiin ainakin verrattuna siihen, miten te olette tänään puhunut, koska eh, tässä kuitenkin eh, kuluttajat tuntuvat olevan lähempänä, ja meidän täytyy tarkastella tätä kehitystä myönteisellä tavalla ilman mitään epäilyjä, ja olen varma, että teillä on tapoja eh, luoda painetta kollegoihin komissiossa niin, että me saamme tiedonannon ennen vuoden loppua, tiedonannon, jossa määritellään selkeästi lainsäädäntöä vuonna vuotta 2012. Kiitoksia sitten vielä Arjes. Eh, muchas gracias, presidente. Eh, en primer lugar, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission jäsentä siitä, että hän on tullut paikalle ja myöskin Sankon esittelijä ja työryhmää, jotka ovat vastanneet tekijänoikeuskysymyksistä. Kaksi kysymystä. Rushford nyt oikeastaan sen jo esitti. Se liittyy näihin internetkysymyksiin. Se nyt on yksi tärkeitä kohtia. Meidän täytyy luoda luottamusta sähköiseen kaupankäyntiin. jos hän voisi kertoa tähän asiasta, niin se olisi hyvä. Sitten toinen asia. Yhdessä työryhmän kokouksissa keskusteltiin siitä, että Sanko on tekemässä tutkimusta sähköisestä kaupankäynnistä ja mahdollisuuksista, joita ehkä menetetään Euroopassa, ja niitä pitäisi hyödyntää, kun ajatellaan, millaisia sääntöjä tällä hetkellä on olemassa Euroopassa. Ja haluaisin, jos mahdollista, että hän kertoisi hiukan tästä enemmän, ja milloin tämä tutkimus sitten julkistetaan. Kiitos. Kiitoksia esittelijöille. Ja sitten pyytäisin, että Dali vastaa näihin kysymyksiin. Well, with regard... No niin, mitä tulee harmonisointikysymykseen, pitäisikö kuluttajalainsäädäntöä harmonisoida, niin tietysti tiedämme, että tämä on ongelmallista. Ongelmat johtuvat pääasiassa siitä, että kuluttajajärjestöt kehittyneissä maissa ovat tätä vastaan. Järjestöt ovat sitä mieltä, että harmonisointi voisi vähentää kuluttajan suojan tasoa omissa maissaan ja vähentää niitä oikeuksia, joita, joiden puolesta ne ovat taistelleet vuosikymmeniä. Muistan, kun olin Romaniassa muun muassa vähän aikaa sitten ja tapasin kuluttajajärjestöjen edustajia. Aina kun matkustan, niin tapaan kansalaisjärjestöjä. Ja kuluttajajärjestöt kysyivät minulta, että minkä takia ei ole samoja oikeuksia kuin Ruotsissa. Ja totesin, että no oikeudet ovat pitkän taistelun tulosta. Niiden puolesta pitää taistella pitkän aikaa. Ja minusta komissiossa meidän tulisi nyt vähän nostaa standardeja ylöspäin, toisin sanoen, että luotaisiin jonkinlainen minimi hyväksyttävä taso. Ei tässä nyt pidä lukkiutua tähän harmonisointikysymykseen vaan pyrkiä jotenkin etenemään laajalla rintamalla. Ja yleinen tavoite on tietysti kuluttajansuojan tason vahvistaminen. Tämähän koskettaa suurinta osaa Euroopan kansalaisista. Heidän oikeuksiaan pitäisi vahvistaa ja vahvistuksen tarvetta myös on. Minusta meidän tulisi keskittyä siihen, mitkä ovat ne oikeudet, jotka muodostaisivat minimitason Euroopassa, että luotaisiin jonkinlainen yhtenäinen kuluttajan oikeuksien vähimmäistaso Euroopassa. Ja sitten tietysti oikeuksia voidaan tämän yli vahvistaa niin paljon kuin halutaan. Ihannetilanteessa minä puoltaisin kyllä oikeuksien harmonisointia, koska tämähän vahvistaisi sisämarkkinoita. Ja minä uskon vahvasti siihen, että mitä vahvemmat sisämarkkinat ovat, sitä paremmin kuluttajia suojellaan. Tietysti joitakin yksityiskohtia voi olla, jotka eivät ole tämän mukaisia, mutta hyvin toimivat sisämarkkinat ovat ehdottomasti kuluttajien etujen mukaisia. Ja tämä on perimmäinen tavoitteemme, mutta sen saavuttamiseksi meidän täytyy edetä vaiheittain. Ja minä mielestäni näitä prioriteetteja kyllä luettelin puheessani ja voin ne tässä toistaa. Ensinnäkin tuoteturvallisuus on meille hyvin tärkeä asia. Tämä on asia, jota viemme eteenpäin sekä kansainvälisesti. Meillä on, meillä on kahden tai kolmen välisiä sopimuksia vaikkapa amerikkalaisten tai kiinalaisten kanssa, ja minä olen vastikään tavannutkin kiinalaisia edustajia, ja me tuoteturvallisuutta pyrimme vahvistamaan myös Euroopan ulkopuolella. Ja olen kehittänyt tätä tätä äh, turvallisuuslähtömaassa käsitettä. Meidän täytyy tehdä mahdollisimman paljon työtä sen eteen, että varmistamme tuoteturvallisuuden valmistuspaikassa ja lähtöpaikassa, ettei jouduta siihen, että monet organisaatiot tässä ketjun eri vaiheissa joutuvat sitten erikseen tarkistamaan tuoteturvallisuuden. Siitä pitäisi pitää huolta ja se pitäisi varmistaa jo lähtöpaikassa. En minä tietenkään tuotetarkistuksia nyt ole hylkäämässä, mutta korostan vielä sitä, että tuoteturvallisuutta voitaisiin vahvistaa huomattavasti, mikäli nojattaisiin tähän tuoteturvallisuuslähtöpaikassa käsitteeseen. Ja tässä olemme saaneet lupaavia tuloksia neuvotteluistamme kiinalaisten kanssa esimerkiksi. Ja kiinalaiset ovat meille moneen kertaan vahvistaneet, että heidän tuoteturvallisuutensa on vahvistanut, vahvistunut. Ja Totta kai kiinalaisetkin ansaitsevat aivan yhtä laadukkaita tuotteita kuin mekin, joten tämä on hyvä uutinen ja totta kai taloudellisesti on järkevää, että vientituotteiden laatu paranee. Uskon, että tällä saralla saavutetaan hyviä tuloksia. No sitten tämä, tämä oikeuden saaminen ja valitusmahdollisuuksien vahvistaminen. Tämä on minulle hyvin tärkeä asia. Ensiksi tämä ryhmäkanneasia tässä teen yhteistyötä varapuheenjohtajien Almunia ja Redingin kanssa. Ja olemme myös oma-aloitteisesti lähteneet viemään eteenpäin tätä vaihtoehtoista riitojen ratkaisun menetelmää. Tämä on asia, joka kiinnostaa kovasti kuluttajia, että kuluttajille tarjottaisiin edullinen ja tehokas ja nopea järjestelmä, jolla he voisivat saada oikeutta vähäisiin vaatimuksiinsa ettei tarvitsisi kauhean työläisiin menettelyihin ryhtyä. Tätä meidän tulee korostaa, että kuluttaja saisi oikeutta mahdollisimman helposti. Ja yhdessä me voimme tähänkin tavoitteeseen päästä. Meidän täytyy olla varovaisia, ettemme, jotkut ovat nimittäin sanoneet, että minkä takia vaihtoehtoista riitojenratkaisumenetelmää ei voitaisi käyttää elinkeinoelämässä tai muilla toimialoilla. No en ole ihan varma tästä. Suhtaudu varauksellisesti tähän. Minusta vaihtoehtoisia riitojenratkaisumenettelyjä tulisi ottaa käyttöön vain kuluttajien keskuudessa. Tämä on mekanismi, joka tulee tarjota ensiksi kuluttajille. Jos se toimii hyvin, niin sitten sitä voidaan kopioida muille aloille. Mutta ensiksi meidän tulisi saada käyttöön vaihtoehtoinen riitojenratkaisumenetelmä kuluttajien keskuudessa. Muuten teemme liian paljon liian monella saralla yhtä aikaa. Ja, ja asioiden täytäntöönpano viivästyy pahimmassa tapauksessa vuosia. Joten lähdetään tästä liikkeelle. Tämä on minun kantani. Ensiksi vaihtoehtoinen riitojenratkaisumenetelmä kuluttajille ja toivon, että tekin jaatte tämän näkemyksen. Sitten tiedottaminen. Tiedottaminen on aina tärkeää, se on myös vaikeaa. Ja minä uskon, että meidän tulee muuttaa ajattelutapaamme. Siitä se on kaikki kiinni. Me teemme paljon työtä. Olen paiskenut kovasti työtä viimeisen vuoden tai puolentoista aikana ja olen oppinut paljon. Ja minä olen myös havainnut, kuinka paljon työtä teidän valiokuntanne tekee ja parlamentti yleensä, että lainsäädäntötyötä viedään eteenpäin. Mutta kuten ensimmäisessä puheenvuorossani sanoin, tästä ei ole mitään hyötyä, elleivät kuluttajat ole tietoisia tästä. Kuluttajien pitää tietää, mitä me heidän hyväkseen teemme ja kuluttajien pitää tietää, miten he voivat käyttää heille tarjottuja välineitä, jotka me heille tarjoamme. Kuluttajien pitää omassa elämässään osata käyttää näitä välineitä ja hyödyntää politiikkaa. Ja tämä on viesti, joka meidän täytyy kuluttajille välittää. Tämä on muuten kaikista vaikein osa tätä pakettia. Minun pitkän poliittisen kokemukseni perusteella voin sanoa, että viestin välittäminen on äärettömän vaikeaa ja se vaatii jatkuvaa viestin toistoa. Ei voida vain astua tiedotusvälineiden eteen ja sanoa sanomansa, ei tämä ei suinkaan riitä, vaan viesti täytyy toistaa vähintään joka toinen päivä monen kuukauden ajan, jotta viesti todella menee perille ja että viesti johtaa äh, käytännön toimintaan. Viestintä on siis aivan avainasia. Mitä näihin muihin minulle esitettyihin kysymyksiin tulee, niin kyllä minä voin näistä keskustella vaikkapa Rova Svenssonin kanssa. Kahdenvälisesti on tärkeää, että me käymme hyvää vuoropuhelua ja minä arvostan kovasti saamaani palautetta, koska se vain rikastuttaa meidän omaa ajatteluamme. Mitä tulee tuoteturvallisuusdirektiiviin, Rova Charles de Mose otti tämän erityisesti esille. Tämän suhteen minun täytyy todeta, että määrittelemämme tavoite, kun direktiivejä nyt tarkistetaan, niin vaikka tarkoituksemme on se, että yksinkertaistettaisiin direktiiviä, että välttyisimme siltä, että kaksi järjestelmää toimii täysin rinnakkain ja erillään, ja toisimme yhteen tuoteturvallisuuden ja kuluttajien oikeuksien vahvistamisen. Tämä on perimmäinen tavoitteemme, eli pyrkikäämme yksinkertaistamaan prosesseja ja toimimaan siten, että puhumme varmasti samaa kieltä tuoteturvallisuuden yhteydessä, että kaikki tiedämme, mihin pyrimme. Ymmärrämme toki, että emme voi tehdä työtä norsulluutornissamme totta kai, kun, kun asioita käsitellään, niin silloin ne usein laajenevat muillekin aloille. Ja meidän täytyy tuoteturvallisuusdirektiivi nähdä myös osana sisämarkkinoiden ikään kuin uudelleen käynnistymistä ja katsoa, miten tuoteturvallisuusdirektiivi sopii kokonaisuuteen. Ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että olemassa olevia resursseja täytyy käyttää parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sitten kysyitte rahoituksesta. No minä olen toiminut valtiovarainministerinä Maltalla kymmenen vuotta ja minä kyllä tiedän, miten vaikeaa rahaa on löytää ja me ymmärrämme nämä taloudelliset rajoitteemme, mutta pyrimme hyödyntämään ja käyttämään saamaamme rahoitusta mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Nythän keskustellaan jo tulevistakin rahoituspuitteista. Minun vetoomukseni on ihan yleinen vetoomus. Kun puhumme budjeteista kuluttajansuojan alalla, niin on selvää, että budjetit ovat vaatimattomia verrattuna monien muiden politiikan alojen budjetteihin. Meitä vähän ylen katsotaan, mutta selvää on, että meidän täytyy aina toimia niin, että teemme kaikkemme kuluttajien hyväksi. Meidän täytyy käyttää rajalliset mahdollisuutemme tehokkaasti ja antaa tätä voimaa kuluttajille. Ja haluaisin, että emme puhuisi enää kuluttajan suojelemisesta, vaan kuluttajan voimaannuttamisesta. Se on minusta parempi termi. Kuluttajan voimaannuttaminen olkoon johtotähtemme tässä tulevina vuosina. Ja minä haluan voimaannuttaa kuluttajia, ja jos tähän pääsemme, niin sehän vie kaikkia muitakin politiikkoja eteenpäin, ja se on myös talouden kannalta oleellista. Jos kuluttaja ei käytä rahaa, jos kuluttaja ei reagoi, markkinoilla, niin sitten olemme pulassa. Ja silloin olemme käyttäneet rahoja turhaan. Ja aina kerron kollegoille, ja aina pyrin tätä viestiä toistamaan, että todellisuudessa kuluttajat tekevät miljoonia kulutuspäätöksiä joka tunti markkinoilla. Jos me tähän tätä pystymme ohjaamaan, jos me pystymme konsolidoimaan tämän päätöksenteon jonkinlaiseksi palautejärjestelmäksi, jos saisimme palautetta markkinoilta, niin tämä vahvistaisi kuluttajamarkkinoita valtavasti. Jos me saisimme kerättyä kuluttajilta oleellista tietoa, niin me voisimme välittää tätä tietoa yrityksille, jotta ne voisivat tarjota parempia tavaroita ja palveluita kuluttajille. Tietysti tämä tieto olisi hyödyllistä myös lainsäätäjän näkökulmasta, jotta saisimme paremmin tietoa siitä, mitkä ovat kuluttajien vaatimukset tämän päivän markkinoilla. Mitä tiedotukseen tulee, niin tämä lienee selvää, ja mitä rahoitukseen tulee, niin me pyrimme parhaisiin mahdollisiin tuloksiin rajallisella rahoituksella ja pyrimme siihen, että järjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti. Meidän täytyy tehdä enemmän vähemmillä resursseilla, se on nykypäivänä totta ja tähän tietysti pyrimme. Mitä tulee valmismatkadirektiiviin, niin viiveitä on ollut, niistä olen pahoillani. Ja varapuheenjohtaja Reding on tässä ollut erityisen aktiivinen valmismatkadirektiivin kohdalla. Ja meidän tulee tarkastella, mikä olisi paras tapa edetä. Yksi suurimmista ongelmista tämän asian suhteen on se, että meillä ei ollut tarpeeksi luotettavaa dataa, jonka pohjalta pystymme analysoimaan tilannetta. Varapuheenjohtaja Kalas on on myös tekemässä vaikutusten arviointia esimerkiksi mitä tapahtuu kuluttajille, jos heidän ostamansa lentolippu tai tämä kyseinen lentoyhtiö menee konkurssiin. Ja tällaiset, tällaista rinnakkaista työtä on siis tehty ja tämä on vähän monimutkaistanut meidän työtämme kokonaisuutena, mutta toivon, että tämäkin asia saadaan ratkaistua. Sitten mitä tulee tähän ryhmäkanneasiaan, asiaan, niin uskoakseni olen jo kertonut, mitä mieltä asiasta olen. Minusta tämä on hyvä juttu ja olisi hyvä, että saataisiin aikaan eurooppalainen ö, ryhmäkannejärjestelmä, siis vastavoimana amerikkalaiselle, sitä me emme halua. Ja minä teen kaikkeni, jotta voisimme saada aikaiseksi tehokkaan ryhmäkannejärjestelmän, joka olisi johdonmukainen. Ja kuten sanoin, me saimme 18 000 vastausta, kun järjestimme julkisen kuulemisen ryhmäkanneasiasta ja niiden analysointi tietysti vie aikaa. No 86 000 vastaustahan sain tupakka-aloitteesta, niin se oli val- valtava määrä. Nämä ovat pitkällisiä prosesseja ja meidän täytyy huolella analysoida saamamme palaute ennen mm. kuin voimme kehittää asioita edelleen. Enkä voi nyt sitoutua mihinkään aikatauluun. Valitettavasti en voi luvata, että tiedonantoasiasta julkaistaisiin vaikkapa ennen vuoden loppua. No tähän kyllä pyrimme, mutta sitä en uskalla luvata. Ja uskon, että voimme kyllä tähän päästäkin, mutta olkaamme realistisia, mutta olkaa siis varmoja siitä, tai voin vakuuttaa teille, että me kyllä viemme tätä asiaa tarmokkaasti eteenpäin. Me haluamme kaikilla mahdollisilla tavoilla voimaannuttaa kuluttajaa mahdollisimman ripeällä aikataululla. Mitä tulee sähköiseen kaupankäyntiin, niin, ja että miten luotaisiin vaihtoehtoinen ratkaisujärjestelmä myös äh, sähköisessä kaupassa. Ehkä tämä voitaisiin ottaa oma järjestelmä käyttöön sähköisessä kaupassa oma vaihtoehtoinen riitojenratkaisumenettely ja haluamme, että kuluttaja voisi toimia paljon aktiivisemmin oikeuksia perjessään. Kaikki tunnemme sähköisen kaupankäyntiin liittyvät ongelmat – mutta kyllä tämä keskustelu on jo hyvin alkanut kaikkialla maailmassa. Mihin sähköinen kaupankäynti on menossa? Miten siihen pitäisi suhtautua? Onko se pyhä lehmä, johon ei sovi puuttua? Saavatko kaikki tehdä mitä lystäävät sähköisessä kaupassa ilman pelkoa siitä, että jäisi kiinni epäasiallisesta toiminnasta? Ja kyllähän ihmiset tai toimijat pitää saattaa vastuuseen teoistaan. Eikä kuka tahansa voi myydä mitä tahansa ilman pelkoa kiinni jäämisestä. Ajatelkaa vaikkapa lääkeväärennöksiä. Sekin on yksi minun lempiaiheestani. Siihen pitää puuttua nopeasti ja, ja ratkoa siihen liittyvät epäselvyydet. No minulle tässä juuri kerrottiin, että tutkimus sähköisestä kaupankäynnistä julkaistaan syyskuussa. We have got, we can squeeze... No, voimme vielä ottaa lyhyitä kysymyksiä, mutta tästä tuli hyvin selkeitä vastauksia. Ja Schwab, Gebhard ja Kareli Kampus voivat sitten myöskin esittää kysymyksiä ihan lyhyesti. Ja sen jälkeen sitten päätämme, koska meidän täytyy siirtyä esityslistalle eteenpäin. Kiitoksia puheenjohtaja komissaari. On aika hyvä, että pääsee, pääsee toiselle kierrokselle mukaan, mutta tänään aamulla minulla on varsin on äh, nyt tärkeä kysymys. Ensinnäkin, herra komissaari, olen todellakin kiitollinen teille teidän selkeistä puheistanne, joita te olette äh, aina esittäneet parlamentissa. Te vastaatte jopa, vastaavat, vastaatte jopa sellaisia kysymyksiä, joita ei ole esitettykään, kun, kun ilmeisesti peer-to-peer-suhteet. Olen iloinen teidän selkeästä kannanotosta. Puhuitte monista asioista, jotka myös vuonna 2012 tulevat lainsäädäntötyössä esiin parlamentissa, ja olen varma, että myös henkilökohtainen läsnäolonne tuo ilmentää myös näitä aiheita. Se on virkistävä ensimmäinen asia, joka ottaa sille, on kysymys henkisestä omaisuudesta, tekijäoikeuksista. Tehän tiedätte, että parlamentti ja komissio ovat laatineet, ehdottaneet tähän tärkeää strategiaa, ja tekijäoikeudet Euroopassa ovat tärkein, yksi tärkeimpiä elementtejä globaalin talouden, globaalien rakenteiden ilmapiirissä. Ja minusta tämä, henki, tämä tekijänoikeudet niin ne täytyy painottaa lainsäädännössä asianmukaisella tavalla. Siksi pyytäisinkin, kun, kun mainitsitte tämän, tästä tupakkamainonta selvityksestä, eh, tällaiset minusta eh, tekijänoikeudet eivät, niitä ei voida käsitellä samalla tavalla kuin tällaisia eh, savu, tupakkapakkauksia. Sitten toinen asia, kollega Rapti puhui äsken, että hän on hyvin huolissaan. Minä, minäkin olen kovin huolissani eh, nimittäin siitä, että kun puhutaan vain ryhmäkanteesta, mutta kukaan ei puhu siitä, että mitä kuluttajat oikeastaan haluavat, koska adr on kysymys pienistä summista, joita kuluttaja eh, voi haluaisi saada takaisin ilman suurta vaivaa, ja siihen ryhmäkanne on eh, täysin epäsopiva. Kuluttaja ei halua kannetta no-, nostaa, vaan haluaa helpon välineen. Niitä on joissakin jäsenvaltiossa. Olenkin kiitollinen komissaarille teidän sitoutumisesta tähän tähän toimintaan ja rohkaisin teitä, että te teette tämän asian eteen enemmän Brysselissä, koska tästä me pääsemme sopuun. Silloin me voisimme tehdä jotain tehokkaasti kuluttajien eteen, voimme tehdä sen nopeasti ja me pääsemme samalle linjalle jäsenvaltiossa. Minä pyydän teitä jatkamaan tällä äh, saralla edelleenkin. Kiitoksia. Äh, Kiitoksia silloin. On mukava, kun pääsee muiden jälkeen komment- äh, puhumaan, koska sitten pääsee eroon tietyistä kommenteista. Ensinnäkin pidän hyvänä sitä, että herra komissaari, että te niin vahvasti toimitte kuluttajien puolesta. Olen myös samaa mieltä siitä, että on hyvin tärkeää saada riitojen sovittelua omistamin ulkopuolella, koska se olisi ypäbyrokraattinen malli, joka voisi toimia hyvin nopeasti Tämä ei kuitenkaan muuta sitä, että samanaikaisesti me tarvitsemme äh, ryhmäkannemenettelyä, koska kaikkia kysymyksiä ei voida hoitaa tuomioistuimen ulkopuolella sovintomenettelyssä. Siksi meidän täytyisi huolehtia siitä, että tämäkin on mahdollista. Me näemme myös Euroopan unionissa, että on järkeviä järjestelmiä. Katsonpa juuri kollegaani Korjaa. Äh, Portugalissa on tällainen järkevä järjestelmä. Saksassa on ympäristösuojelukysymyksessä tällainen. Miksi sitä voi käyttää myös kuluttajansuoja-asioihin? Ja itse asiassa koko Euroopan tasolla. Siksi katsonkin, että meidän pitäisi jatkaa tällä tiellä. Kysymykseni on, eh, joka sitä Rova Senalovan niin puolesta, joka joutuu osallistumaan äänestykseen edessä toisessa valiokunnassa, mutta tämä on hyvin tärkeä kysymys. Ja tässä on kyse siitä, että erään tutkimuksen mukaan Slovakiassa, Slovakian kuluttajatutkimuslaitoksen tutkimuksen mukaan, että olisi aivan yleinen käytäntö, että, että elintarvikkeiden kokoonpano e, Itä- ja Keski-Euroopan, Itä- Keski-Euroopan markkinoita, jotka ovat tulossa Länsi-Euroopan, että se on muuttumassa. Mehän emme vastaa tästä, mutta aivan ilmeisestikin epävirallisten tietojen mukaan, joita olemme saaneet, Tämä pätee myös muihin tuotteisiin, tuotetyyppeihin, joista me olemme vastuussa. Kysyisinkin teille, oletteko te tietoinen tästä asiasta? Minulta saa vaikutelma, että kyllä olette. Ja mitä teette sitä vastaan, mitä te aiotte tehdä tämän asian suhteen, koska sehän on tämä uskomaton juttu, jos pieniä, pie, vähäisempää laatua käytetään toisten maiden kansalaisille Itä-Euroopassa, ja koska siellä kuluttajasuoja on vähemmän selkeällä linjalla kuin länsi, läntisissä maissa, Tehän mainitsitte tässä Romanian jo, ja luulen, että me emme voi hyväksyä sitä, että tämä on syrjivää, ja se on uskomatonta, emmekä me voi hyväksyä sitä, että kansalaiset on ensimmäisen ja toisen, on kahden kerroksen väkiä Euroopan unionin alueella. Korea Professor de Campos to... de no, nopea kysymys vielä. Muito rapidamente, senhor Comissário. Eh, nós sabemos que o senhor Comissário... Niin ihan nopeasti. Komission jäsen, me tiedämme, että te tuette näitä joukokanteitaan ja olemme paneet merkille nämä kannat, jotka olette ilmaisseet tänään. Tiedän, että te nyt sulattelette näitä eri kantoja, joita on tullut sidosryhmiltä, jotka liittyvät siihen, että jul- tiedonanto pitäisi julkistaa vuoden loppuun mennessä – Tämä nopeus on vähän eri kuin vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyiden osalta. Ja täytyy sanoa, että Euroopassa kuluttajat eivät välttämättä aina ymmärrä kansakuntien Eurooppaa. Eli ehkä on liikaa pyytää, että jäsenvaltiot saisivat aikaan yhteisen kannan. Ja olen samaa mieltä siitä, mitä Gebhard juuri tästä sanoi komission pitäisi olla vähän aloitteellisempi ja sen pitäisi toimia aktiivisemmin. Me emme vain voi odottaa ja toivoa, että jäsenvaltiot saavat aikaan sopimuksen jossain vaiheessa. Right, thank you. That close... Kiitoksia siinä siis kysymykset ja John Daly saa vielä vastata näihin. Um, on... Yritän olla lyhyt sanainen ensinnäkin tekijänoikeuksista, teollisista tekijänoikeuksista. Totta kai tämä on sellainen ala ja alue, josta komissio tekee kovasti työtä. Komissaari Barnier on erityisen aktiivisin tässä. Ensinnäkin me olemme kaikki sitä mieltä, että meidän täytyy suojella meidän keksijöitämme ja taiteilijoitamme, koska muussa tapauksessa tätä työtä ei enää ole. Toisaalta täytyy muistaa, että, että meidän tarvitsemme järjestelmä, joka on järkevä ja joka helpottaa näiden tuotteiden välittämistä tuotte- kuluttajille. Me pyrimme varmistamaan, että saadaan adekvaatit säännöt käyttöön ja parlamentilla on varmasti mahdollisuus keskustella tästä yksityiskohtaisemmin lähitulevaisuudessa. Ryhmäkanteesta olen täysin samaa mieltä siitä, mitä täällä on sanottu. Me tarvitsemme ryhmäkannetta, koska mekin katsomme, että tämä on että on tärkeää, että saadaan että tällainen vaihtoehtoinen riitojen ratkaisumenettely ei yksin toimi, ja se ei toimi niin hyvin, ellei meillä ole tätä keppiä tämän porkkana lisäksi. Jos sitten päästä, saadaan tällainen riitojen ratkaisu muussa tapauksessa saattaa olla liian, äh, syntyä liian kalliita ja raskaita prosesseja. Siksi olen, äh, haluan toimia molemmilla väylillä, mutta niin kuin sanotaan, minä haluan painaa siihen suuntaan, että saadaan tuloksia mahdollisimman nopeasti, mutta ryhmäkanne äh, on agendalla ja sitä ollaan valmistelemassa ja me ajamme sitä eteenpäin. Mitä taas tulee näihin tuotteiden eroihin itä, Euroopan itä- ja länsiosassa. Me ei tietenkään pitäisi olla kahden kerroksen väkeä Euroopan unionissa, mutta se mitä me voimme tehdä, me varmistamme, että minimistandardit toteutuvat, että niistä pidetään kiinni. Sehän on se, mitä komissio, mikä on komission keino ja komission linja, että pidetään kiinni minimistandardista. Silloin kun oli Romaniassa, niin kuin kerroin, puhuin kuluttajien kanssa siellä, ja kuluttajajärjestöjen kanssa. Että siellä tuli tämä asia myös esille. Niin kuin sanottu, sillä ei, siitä oli puhetta lisäaineista, eikä ei sillä puhuttu varsinaisesti laatutasoista. Siellä sanottiin, että on, on erilaisia tuotteita samassa paketissa, ja se on harhaanjohtavaa kuluttajan kannalta. Tämä on sellainen asia, se, mitä me voimme tehdä, on se, että puhumme teollisuudelle ja tuotannolle, katsotaan mitä tapahtuu, mutta minimilaatustandardit, niistä täytyy pitää kiinni. Ja oikeastaan aika vähän, mitä siinä suhteessa voidaan tehdä. Mikäs tämä on? Uh, uh, mitä, mitäs tulee tähän aloitteellisuuteen komission tasolla? Kyllä minä uskon, että me painamme päällä erityisesti tässä kanne, näissä kanneasioissa. Tämä on nyt, me keskitymme siihen asiaan tänä vuonna. Ja varmasti vuoden loppuun mennessä saadaan ehdotuksia paperille myös tästä vaihtoehtoisesta riidansovittelun ja toisaalta ryhmäkanteesta. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen, että tulitte paikalle tänä aamuna. Tämä on ollut erittäin merkittävää keskustelua. Tässä tuli nyt esille uusia merkittäviä aloitteita, mutta täällä on myöskin paljon ihmisiä, jotka tekevät työtä erinäisten aloitteiden parissa ja jotka haluavat tehdä yhteistyötä kanssanne. Ja kuluttajastrategia ja joukkokanteet, vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt, kuluttajaoikeusdirektiivi, esittelijät ja varjoesittelijät ja nämä pakettimatkat. Eli meillä on hyvin intensiivinen ohjelma ja odottelemme innolla tätä työtä. Ja haluaisin kiittää myöskin henkilöstöänne, koska Jackie Maino, joka johtaa työtä kuluttaja kysymyksissä on nyt paikalla. Ja täällä on muitakin tuttuja kasvoja, jotka ovat nyt tulleet paikalle. Ja meillä on ilo tehdä työtä heidän kanssaan. Eli kiitoksia kaikille ja annamme teille nyt uploadit vielä yhteisesti. So, ladies and gentlemen, um... No niin, hyvät naiset herrat. Sitten siirrymme toiseen tärkeään aiheeseen, joka liittyy kuluttajien ja tietoyhteiskuntaan, informaatioteknologiaan. Ja vartin päästä tänne tulee komission jäsen, joten ikävä kyllä meidän täytyy nyt vähän kiirehtiä, mutta komission jäsenet joskus olet hiukan myöhässä. Mutta komission jäsen on myöskin kiinnostunut näistä mietinnöstä, joten niin siis 11.30 hän tulee, meillä on vielä paljon aikaa. Muistan, että toivottavasti, että koordinaattorit päättivät, että olisi hyvä, jos komissio voisi tarkastella verkon riippumattomuutta. Monet teistä ovat olleet tässä mukana – ja esittelijänänne, mitä tuli käyttäjän oikeusdirektiiviin. Tämä on yksi avainkysymyksiä, joita käsiteltiin, joten me olimme mukana tässä keskustelussa. Mutta joskus tuntuu, että kun työstetään televiestintäpolitiikkaa, silloin jää kiinni johonkin ilmaisuihin, ja joskus kannattaa vähän avata näitä kysymyksiä. Ja mietinnössä haluttiin katsoa vähän näitä haasteita ja vastauksia Yhdysvalloissa ja Euroopassa, joten teillä on erittäin hyvä mietintö mielestäni. Ja haluaisin kiinnittää huomioon yhteen asiaan, jos nyt seuraatte tätä esitystä, niin kuten kaikissa hyvissä mietinnöissä, ja joku aina sanoi, että missä on sanasto, missä on tämä termilista – ja tässä mietinnössä on erittäin hyvä sana ja lyhennyslista. Eli Scott Marcus käyttää ilmaisua kuin debugged inspection, ja voitte sitten tarkistaa nämä, mutta hän on varmaan riittävän kokenut selittääkseen nämä, mutta ne, jotka vielä välttämättä eivät ole mukana näissä kysymyksissä, varmaan pitävät näitä hyvin hyödyllisenä, ja myöskin tämä koko mietintö on mielenkiintoinen. Eli tämä on tilattu tunnetulta ryhmältä, jolla on paljon kokemusta televiestintäkysymyksistä, kuluttajapolitiikasta, sähköisessä viestinnässä ympäri maailmaa. Scott Marcus on Bonnissa toimivan yrityksen pääjohtaja ja hän kertoo meille tästä. Joten Scott Marcus, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Very much, Mr. Harbour. And, uh, let me say... Kiitos, herra Harbour. Minulle on suuri kunnia ja ilo olla täällä tänään ja kertoa teille tästä asiasta. Minä aion kertoa teille tänään teknisestä taustasta ja taloudellisesta taustasta, mitä tulee verkon neutraliteettiin. Aion puhua puhua laadun eriyttämisestä ja siitä, kuinka se voi vaikuttaa tuleviin liiketoimintamalleihin. Tämä lienee relevanttia tässä valiokunnassa. Aion keskittyä eroihin myös Yhdysvaltain ja Euroopan välillä, ei ainoastaan markkinarakenteen näkökulmasta, vaan myös sääntelynäkökulmasta ja teen myös muutamia suosituksia. Ehkäpä johdannoksi toteaisin, että minulla oli oikein asiantunteva tiimi, Jonathan Kint, ja luettelen tässä nämä nimet, joiden kanssa olen tätä työtä tehnyt, ja minä olen tarkastellut tätä ongelmaa useasta näkökulmasta. Olin GTI Networkingin teknologiajohtaja, joka oli aikoinaan suurin nettiyhtiö maailmassa. Ja sitten olen ollut nettiteknologian asiantuntija tehtävissä julkisella sektorilla, mitä kautta tapasin herra Haberin, ja olen myös, minulla on myös taloustieteellistä taustaa, joten olemme mahdollisimman moni näkökulmaisesti tarkastelleet tätä asiaa ja sitä täytyykin tarkastella monesta näkökulmasta ja ymmärtää sitä monesta kulmasta. Johdannoksi voisimme ensiksi todeta, miten määrittelemme nettineutraliteetin ja mitä huolenaiheita se on herättänyt ja mitä hankaluuksia tänä päivänä on havaittu. Mitä näihin määritelmiin tulee, niin useita nettineutraliteetin määritelmiä on olemassa. Ja yksi määritelmä on se, että millä tavoin käyttäjät voivat vapaasti päästä käsiksi nettiin ja sen sisältöihin. Toinen tärkeä määritelmän osa on se, että kaikkea nettiliikennettä tulisi kohdella yhtäläisellä tavalla riippumatta sen lähteestä, kohteesta ja reitityksestä. Ja toiseksi pitäisi pitää kiinni siitä, että kohtuutonta syrjintää ei ilmene. On huomattavaa kuitenkin, että laadun eriyttäminen, mikä on erittäin oleellista tämän päivän nettikeskustelussa, on asia, joka on johtanut hyviin ja huonoihin tuloksiin. Laadun eriyttäminen voi olla hyödyllistä sekä kuluttajan että tuottajan näkökulmasta ja laadun eriyttämistä on harjoitettukin netissä jo pitkään. No sitten jos ajatellaan nettineutraliteetin herättämiä huolia, ne ovat moninaisia ja jotkut liittyvät siihen, että, että kilpailutilanne ehkä heikkenee ja sitten on ilmaistu, että innovaatio saattaa heiketä, ilmaisun vapaus saattaa heiketä ja kuluttajien tietoisuus saattaa vähetä. Ymmärtävätkö kuluttajat todella, minkälaisia palveluja tilaavat? Ja sitten tietysti kuluttajan yksityisyys on herättänyt kysymyksiä. Useita kysymyksiä on siis esitetty. Ja monen Monen, monesta näkökulmasta ollaan hyvin mustavalkoisia. Ja täytyy kuitenkin muistaa, että tämä toimintakenttä on hyvin moniulotteinen ja täytyy sen takia suhtautua varauksellisesti kaikkiin toimenpiteisiin, koska jos toimenpiteet eivät ole asianmukaisia, ne saattavat olla haitallisempia kuin hyödyllisempiä. Ja siksi täytyy miettiä, mitkä ovat ne haitat, jotka ovat totta Euroopassa ja siitä lähteä sitten liikkeelle. Euroopan komissio on tehnyt tutkimusta aiheesta, julkinen kuuleminen on järjestetty, vastauksia saatiin valtavasti myös Berekiltä ja komissio totesi, että Netin operaattorit, palveluntarjoajat ja infrastruktuurin valmistajat ovat kaikki liki yksimielisiä siitä, että nettineutraliteetti ei ole ongelma nykypäivänä. Nämä tahot olivat sitä mieltä, että, että mitään suuria ongelmia ei ole. Ehkäpä operaattorit olivat vähän huolissaan tästä kilpailutilanteesta ja tämä huoli ilmeni myös kuluttajien ja joidenkin jäsenmaiden näkökulmasta. Ja jos tarkastellaan näitä tuloksia, niin tässä lienee hyvä yhteenveto. Toisin sanoen, mitä tulee palvelun tarjoajiin sitten, niin jotkut palveluntarjoajat ovat todenneet, että mobiilioperaattorit blokkaavat pääsyn nettipuheluihin ja jotkut operaattorit sitten toteavat, että tiedostojen jakamisen liikenteessä on ollut ongelmia. BEREC, joka on Euroopan kansallisten sääntelyviranomaisten verkosto on sitä mieltä, että nämä huolenaiheet ovat ihan relevantteja, mutta että ne eivät välttämättä aiheuta uhkaa nettineutraliteetille. Mihinkään toimenpiteisiin ei ole useinkaan ryhdytty ja totta kai monia tutkimuksia on tehty, mutta jos kaikkea tätä tarkastellaan kokonaisuutena, niin voimme tehdä sen johtopäätöksen, että, että näyttää siltä, että todella suuria vahinkoja, jotka olisi myös dokumentoitu, ei Euroopassa ole ilmennyt. Ei ole olemassa mitään merkkejä siitä, että olisi olemassa systemaattista ja todella väärinkäyttävää syrjivä, syrjintää. Mutta totta kai käyttäjän näkökulmastakin on herännyt huolia ja niihin tulee suhtautua, suhtautua asianmukaisesti. Ja sitten haluaisin puhua teille hieman tämän asian teknisestä taustasta. Haluaisin tällä kattaa juuri tämän internetprotokollan ja mitä tarkoitetaan palvelun laadulla ja kokemuksen laadulla. Nämä ovat avainkäsitteitä, kun nettineutraliteettia tarkastellaan ja monet määritelmät – lähtivät liikkeelle siitä oletuksesta tai siitä ajatuksesta, että jotakin liikennettä voidaan suosia toi, jonkin toisen liikenteen kustannuksella. Internethän on tällainen tasoittainen liikennearkkitehtuuri. Alimmat tasot ovat ne, jotka ovat lähinnä fyysisiä verkkoja. Ja sitten ylin taso on ovat nämä sovellukset, siis nettiselain ja kaikki ne sovellukset, jotka tietokoneelta löytyvät. Ja netin liikenne toimii tasoissa ja, ja sitten tämä, nämä, tämä tasoittainen arkkitehtuuri on jaettu eri lohkoihin, eri toimijat ja elementit keskustelevat keskenään. Ja tätä kommunikointia pidetään siis Ähm, sovellus, sovellusten keskinäisenä kommunikaationa. Ja, ja totta kai palvelutkin liikkuvat näissä kaapeleissa, se on ihan selvä, ja kaistoilla. Ja ne liikkuvat näillä vertikaalisilla äh, linjoilla, pinkeillä linjoilla äh, palvelut ja sovellukset siirtyvät. Ja tässä matkan varrella on useita reitittimiä, jotka sitten ohjaavat tätä nettiliikennettä pisteestä A pisteeseen B. Ja avainkysymys tässä nettiarkkitehtuurissa on, kun ajatellaan nettineutraliteettia, on se, että kun reitittäjät ohjaavat nettiliikennettä, miten ne priorisoivat netin liikennettä. Ja varsinkin jos odotusjonossa on paljon bittipaketteja, niin mikä bittipaketti saa sitten etuajo-oikeuden nettiliikenteessä? Se on tässä oleellinen kysymys. No niin, miten internetverkko sitten toimii, mikä sen suorituskyky on. Siinä on paljon eri elementtejä, tietysti laajakaistan leveys, kuinka leveää kaistaa on olemassa, kuinka monta bittiä per sekunti tieto siirtyy. Tämä on yksi rajoite. Toinen rajoite, jolla ei voida juurikaan mitään tehdä, on tämä siirtoviive. Eli kuinka paljon tarvitaan, että valon nopeudella bittipaketti siirtyy nopea, paikasta toiseen valon nopeutta, nopeampaan nopeu, nopeuteen ei päästä. Ja sitten jonotusviive. Jonotusviive määritellään sitten reitittimissä ja reitittimien priorisointikohtelu voi vaikuttaa suurestikin nettiliikenteen nopeuteen ja jonotusviiveen kestoon. Ja tietysti itse jonotus ja jonotuksen, jonotusviive ja jonotusviiveen muuttuminen tai varjo, tämmöinen vaihtuvuus on, on oleellinen kysymys. Ja nämä kaikki tekijät vaat, määrittelevät sen, kuinka nopeasti tieto siirtyy paikasta toiseen. Ja sitten on tämä kysymys bittipakettien häviämisestä. Siis bittipaketit voidaan todellakin syrjäyttää verkostosta. Ja verkosto voi näin tehdä. Tämä on ihan normaalia toimintaa netissä, bittipaketit voivat myös hävitä. Ja kaikki nämä tekijät yhdessä vaikuttavat netin suorituskykyyn. Mutta nämä ovat sellaisia asioita, joita tavallinen kuluttaja ei näe, ja netin rakentajat pohtivat näitä kysymyksiä. Ja kuluttajan näkökulmasta ei tietenkään ole kiinnostavaa tietää näistä teknisistä aspekteista, vaan halutaan lähinnä tietää sovellusten ja ohjelmistojen laadusta. Ja laatu, laatukriteerit ovat tässä oleellisia. Palvelun laatu on tärkeää. Jotkut sovellukset ovat hyvin herkkiä näille äsken mainituille teknisille elementeille. Jos lähetetään sähköpostia, niin silloin parin sekunnin viive ei vaikuta. Mutta ajatelkaapa nettipuheluja, niissä viiveet ovat todella häiritseviä ja nettipuhelun millimetrisekunnin osa kokoinenkin viive on todella häiritsevää, kun 270 millisekuntia on jo todella häiritsevä virhe, koska tämä johtaa siihen, että nettipuhelijat sitten rupeavat puhumaan samaan aikaan viiveen takia, eli tämä on todella harmillista. No videopalveluissa tämä viive nyt ei ole niin oleellinen. Jos nyt käyttäjä ei haittaa se, että parin sekunnin viive näissä videoissa on, niin se on usein ihan ok. Monesti voi rukata vastaanottavaan järjestelmään sillä tavalla, että <clears throat> videopalvelujen viive ei ole niin ongelmallinen. Ja sitten myös netti-TV. Äh, siinäkin on ilmennyt viiveitä, varsinkin kun vaihtaa kanavaa, mutta eti <clears throat> kyllä näillä on merkitystä näillä teknisillä elementeillä ja viiveillä, mutta Oleellista on se, että kuinka käyttäjä käyttää nettipalveluja. No niin, tämä oli nyt tätä teknistä taustaa näistä viiveistä lähinnä. No nettineutraliteetin taloudellinen tausta perustuu kolmelle tekijälle. Ensiksi laadun eriyttäminen ja toinen sitten tällainen taloudellinen taloudelliset taustatekijät ja sitten kolmanneksi tällaiset kaksipuoliset markkinat. Ensiksi tämä laadun eriyttäminen. Laadun eriyttäminen on tietysti meille kaikille tuttu juttu. Onhan totta, että kun mennään lentokentälle tai juna-asemalle, niin voidaan valita ensimmäisen tai toisen luokan lippu. Tällainen on ihan normaalia ja ne maksavat eri suuruisen hinnan. No sitten taloustieteilijän näkökulmasta tällainen laadun eriyttäminen on ihan ok. Se hyödyttää sekä tuottajaa että kuluttajaa. Kuluttajilla on enemmän valinnan vaihtoehtoja. Valinnanvapaus voi myös johtaa siihen, että kuluttajaa tämä haittaa. Se on mahdollista. Sitten nämä taloudelliset taustatekijät. About network neutrality. Ja tämä on yksi, yksi hyvin oleellinen tekijä netin neutraliteetissa. Tämä termi tarkoittaa sitä, että taloudellinen toimija, jolla on markkinavoimaa yhdellä segmentillä, voi ulottaa tämän markkinavoimansa myös toiselle segmentille, joka normaalioloissa olisi kilpailukykyinen, jossa kilpailu olisi vapaata. Ajatelkaa vaikkapa, että istutte nyt tietokoneenne ääressä ja voitte käyttää sitten erilaisia hakukoneita, Googlea, Yahoo, Bing, Bingia mitä tahansa. Ja usein, kun sitten käytätte näitä palveluita, niin kommunikointi menee oman laajakaista operaattorin kautta ja sitten jonkin kes- keskusserverin kautta, joka välttämättä ei ole sama kuin teidän laajakaista palvelun Jos sitten laajakaista palvelun on ainoa, jota voit käyttää, ja jos se on tehnyt sopimuksen ylätason palveluntarjoajan kanssa, niin silloin saattaa olla, että näillä kahdella on intressi toimia niin, että sinä et voi käyttää kovin helposti näitä muita hakukoneita. Eli että voitaisiin ostaa vaikkapa Yahoo tai paikallinen laajakaista palvelun tarjoaja, joiden avulla sitten voitaisiin vaikkapa heikentää pääsyä Google-hakukoneeseen. Tämä ei ole todennäköistä, mutta se on mahdollista. Eli jos on olemassa linkki itse palvelun ja verkoston välillä, niin silloin, jos on taloudellista valtaa näillä molemmilla sektoreilla, niin silloin yhdessä voidaan vaikuttaa siihen, että kuluttajien valinnan mahdollisuudet heikkenevät. Taloudellinen markkinavoima on tässä analyysissä aivan avainelementti, kuten huomaatte. Jos joku yrittää estää pääsyn niin Googleen, ja jos minulla on muita mahdollisuuksia ja kustannukset vaihtaa palvelua ovat alhaiset, niin silloin palveluntarjoajalle niin ehkä tulee taloudellinen kannustin sulkea tai estää pääsyä niin Googleen, koska voin helposti muuttaa muita palveluja. Ja tällöin eh, tässä heikennetään markkinoiden vapaata kilpailua. No sitten kolmas taloudellinen elementti, eh, tällainen kaksipuolinen, kaksipuolinen markkina. Internettiä voidaan pitää tällaisena kaksipuolisella markkinalla. On olemassa yhteinen tekijä, joka yhdistää nämä kaksi markkinaa toisiinsa. Esimerkiksi TV-lähetykset netissä, koska tämähän linkittää katsojat televisiotuottajiin ja mainostajiin. Ja jos sitten mainostajat maksavat siitä, että heillä on mainoksia, niin kuluttajathan eivät näistä palveluista maksa. He katsovat telkkaria ilmaiseksi. Ja perinteisestä, perinteisessä markkinataloudessa se, että saadaan palveluja ilmaiseksi, ei ole rationaalista. Mutta kaksipuolisella markkinalla tämä yhdyspiste voi toimia niin, että nämä molemmat puolet markkinoista saadaan yhdistettyä keskenään ja silloin voidaan toimia jopa niin, että kaksipuolisten markkinoiden molemmat puolet maksavat palveluistaan. Tämä on uusi tapa tarkastella markkinataloutta. Ja tällä tavoin ne huolet, joita nettineutraaliuden yhteydessä tulevat esille, eivät ehkä olekaan niin vakavia. Kysymys kuuluu pikemminkin, kenen tulisi maksaa, onko se palvelun tarjoaja vai kuluttaja, kuka maksaa ja missä suhteessa ja kuinka saadut hyödyt jaetaan eri toimijoille. Sitten seuraava kalvo. Niin, tässä oli siis taustaa, jota äsken kuvailin. Ja seuraava kysymys kuuluu, kuinka tämä liittyy liiketoiminnan malleihin ja niiden kehittymiseen. Aion kertoa teille hetken kaksipuolisesta mallista. Ja on kiinnostava tarkastella, kuinka toimiala saattaa kehittyä näistä lähtöoletuksista. Kaksikaistainen malli on tällainen, on, on siis kaikille laajakaista palvelujen tarjoajille yksi kaista, joka liittyy julkiseen internettiin. Siellä on kaikki tutut palvelut, joita netissä nykyään käytetään, mutta tässä ei ole sellaisia palveluita kuten nettitelevisio tai nettipuhelut. Ne ovat tämän ulkopuolella, koska nämähän ovat, ovat erityisiä palveluja, jotka vaativat tiettyjä juttuja. Ja jos sitten tämä julkinen internet on, on rin, toimii rinnakkain kaupallisten palvelujen, eli siis nettitelevision ja nettipuhelujen kanssa, Onko tämä nyt niin kaukaa haettu? No eihän se ole, koska kyllähän monet operaattorit nykyään jo toimivat tällä tavoin. Tästä on saatu aivan, aivan vakuuttavaa tietoa, joten tämä on jo totta nykypäivänä. Ja tämä siis, kyse on siis yhden palveluntarjoajan verkostosta, ei monen palveluntarjoajan verkostosta. No, meillä on siis neljä mahdollista kehitysmallia verkossa. Yksi on tällainen skenaario, joka ei muuta paljon tästä päivästä. Toinen mahdollisuus on se, että, että tämä kahden väylän malli jatkuu ja kehittyy eteenpäin koska, ja laajenee mutta siinä on pitkälti samanlaista liiketoimintamallit kuin tänään. Kolmas mahdollisuus on se, että nämä hallinnoidut palvelut ja se väylä avataan muille palveluntarjoajille kuin pelkästään tälle, joka sen on avannut. Ja kolmas oli se, että, että tällaiset palvelutakuut, takeet saadaan, saadaan mahdolliseksi yle, julkisessa internetissä. Ja jotta näin tapahtuisi, nämä kytkennät operaattoreiden välillä pitäisi olla selkeämmät. Tämä on sellainen asia, joka on teknisesti mahdollista ollut jo pitkään, mutta sitä ei ole pantu täytäntöön useistakin taloudellisista ja kaupallisista syistä lähinnä. Ja, ja nämä näkyvät. Tämä on periaatteessa sellainen, joka voisi tapahtunut, mutta ei ole tapahtunut kun sopimukseen ei ole päästänyt. Kuinka todennäköisiä nämä eri skenaariot ovat? No, mennään takaisin. Nyt näytän tässä. Tässä alhaalla näkyy tällainen ennusto. Tämä sisko on, tekee tällaisia ennusteita vuosittain. Yleensä ne ovat aika hyviä, hyviä ennusteita. Ja huomaatta, että tässä näkyy, että tämä liiketoiminnallisesti hallinnoitu IP ja tässä nähdään, kuinka, missä määrin ne kasvavat. Ne ovat aika uskottavia ennusteita. Tässä nähdään tällainen kasvu, mutta se ei välttämättä näytä kasvua, joka sisällyttäisi myös julkisen internetin osuuden. Näissä skenaarioissa on erilaisia asioita kussakin tapauksessa. Tietenkin se, että kuinka uskottavaa tällainen, on, tällainen ennuste on ja, ja jos mennään seuraavalle sivulle – sitten suhtelun uskottavuus näiden skenaarion osalta vaihtelee, ja kun ajatellaan niitä asioita, joista puhuttiin alussa, nimittäin se, mikä huolestuttaa ihmisiä, kun puhutaan kilpailun uhalusta, niin todennäköisesti tämä toinen skenaario, joka oli se, missä hallinnoidut palvelupäylät kasvavat, mutta liiketoimintamallit eivät kasva niin paljon. Tämä on se, joka olisi ehkä pulmallisin kilpailun kannalta, koska se implikoi sen, että tällaiset äh, palveluväylät eivät ole avoimia kaikille. Ja se kaava, jonka näytin tässä äskettäin, ei, äh, ei ennusta tällaista pitkän aikavälin kilpailun uhkaa. Ja eräät muut näistä hallinnoidusta äh, kilpailuväylistä kasvavat ja ne saattavat olla lupaavampia – mutta kun avataan näitä hallinnoituja palveluväyliä, niin niistä nähdään esimerkkejä tänäänkin, kun, kun esimerkiksi bittivirta, joka eroaa eri palvelutasoilla. Kun ajatellaan bittivirtaa, sehän on osa tällaista säänneltyä pääsyä, sään, säänneltyä julkisen internetin käyttöä. Ja tässä on mahdollista esimerkiksi nettipuhelin ja netti-TV, ja ne toimivat juuri tältä pohjalta se siis skenaario, joka saattaisi olla kiinnostavin, josta voidaan keskustella tietenkin kuluttajien kannalta, on se, jossa tällainen eh, jossa, tämä, eh, jossa väylät ovat avoimia kaikille operaattoreille ja, ja palveluntarvijoille. Se on ollut mahdollista teknisesti jo useita vuosia, mutta se ei valitettavasti ole kovinkaan, kovinkaan todennäköistä, että näin tulisi toteutumaan. Sitten nyt tarkastellaan tältä pojalta hetken näistä eroista tilanteesta USAssa ja toisaalta e- Euroopan unionissa. Tässä vertailussa kiinnitän huomiota ensinnäkin, että on eroja markkinarakenteissa, toisekseen on eroja sääntelypuitteissa ja kolmas on, kilpailulainsäädäntöä sovelletaan eri tavalla. Katsotaan nyt markkinarakennetta Useimmat amerikkalaiset kotitaloudet ovat, pystyvät ottamaan vastaan laajakaistaa joko, kaap- te, te, joko puhelimistyöltä tai kaapelioperaattorilta. Tämähän toisenlainen tilanne Euroopassa. Kaapelilaajakaista kattaa 38 prosenttia uusia kotitalouksista, ADSL ja FTTH yhdessä 30 prosenttia USA viranomaisten tutkimuksen mukaan – ja tässä tämä tarkoittaa sitä, että kaapeli on oikeastaan enem, suurin tarjoaja USAssa, joka on toisenlainen tilanne kuin Euroopan unionissa ylipäätään. Toisaalta tällaiset kilpailu, kilpailevat tarjoajat, jotka käyttävät toisenlaisia mekanismeja, jotkut ehkä tut, tämä local loop unbundling tai sitten tai pittivirta, nämä ovat sellaisia teknisiä muotoja, jotka, jotka tarjoavat sitten tällaisia palveluja netin kautta. USAssa tämän tyyppinen on, oli vielä kymmenen vuotta sitten, mutta nyt se on kadonnut pikkuhiljaa ja näin ollen ei ole mitään merkittävää tämän tekniikan käyttöä, ainoastaan 2 prosenttia käyttää tätä tekniikkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että useimmat amerikkalaiset voivat valita yhden kaapelioperaattorin ja yhden tele- puhelinoperaattorin välillä, mutta Sokin ainoa valinnan mahdollisuus, joka heillä on. Monet amerikkalaiset käyttävät mobiililaajakaistaa, mutta useimmissa tapauksissa meidän äh, käsityksemme tästä asiasta, ja tässä on kyllä kirjastettu joku tukea käsitystä, että tämä on pikemminkin taloudellisesti täydentää kiinteää kuin, äh, kuin että se korvaisi sen. Siis meillä on mobiililaajakaista sen lisäksi, että on myös kiinteä laajakaista. Siellä edelleenkin tarvitaan kiinteää asenteista laajakaistaa kotitalouksissa. Sitten jos vertaamme tätä markkinarakenteeseen Euroopan unionissa, niin näette, että Euroopassa on paljon kilpa- rikkaampi kilpailutilanne ja kilpailuympäristö. Kaapelikattavuus on hyvin e-, erilaista jäsenvaltiosta toiseen, niin kuin me kaikki tiedämme. Useimmat meistä varmaan tiedämme, teillähän on, on kat- kaapelikattavuus on esimerkiksi Alankomaissa ja Flanderissa ja esimerkiksi Unkarissa ja Romaniassa, Bulgariassa, mutta taas monissa muissa, joissa ei ole niin kattava kaapelikattavuutta kuin Italiassa, Italia esimerkki. Mutta sitten meillä on nämä kilpailuvaihtoehdot, joista puhuttiin, tämä loop unbundling ja jaettu netti ja bittivirtaus ovat, ovat niin sanottuja DSL-linjoja, joka on käytettävissä oleva tekniikka, joka käyttää teleoperaattoreita. Tässä näette Euroopassa tämä komission kaava tästä 15 täytäntöpanoraportista. Tässä nähdään, että monissa maissa on hyvin suuri osa on, tulee kilpailijalta. Kuitenkin tilanne vaihtelee maasta toiseen. Eräissä jäsenvaltioissa on hyvin la, jossakin jäsenvaltiossa ei ole DSL ollenkaan eikä laajakaistaa, jonka kilpailija tarjoaisi. Nämä ovat nämä markkinaerot. Markkinat ovat hyvin erilaisia. Ja nyt jos katsotaan ää, äh, sääntelyä, se on osaltaan ää, äh, markkinaerojen syy tai, seu- tai seuras. USAssa ei ole sellaista konseptia kuin EUssa, että olisi markkina voima, joka olisi pääkäyttövoima tässä sääntelyssä, se on aika lailla poissa. USA televiestintälainsäädännössä USAssa tehdään ero yhtäältä televiestintäpalveluihin ja toisaalta tietopalveluihin. Ja televiestintäpalvelut ovat juridisesti että siinä toimitetaan tietoa netin kautta. Tietopalvelut ovat taas Eh, tällaista eh, tavallaan lisäarvo tähän siinä. Se toimii ikään kuin siirtovarastona USAssa. Aika outoa kyllä. Viestintä laajakaistan välityksellä on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut luonteeltaan tietopalvelua, eh, eli sitä ei säännellä. Näin, oli, näin tuomioistuin on päättänyt. Tämä liittyy siihen kilpailutilanteeseen USA, koska se luvan bundling. Ja tähän liittyy myös sellaisia velvoitteita, jotka eivät merkitse mitään syrjintää. Tämä, eh, tämä poistettiin laajakaista palveluista. Tämän tuloksena siinä vaiheessa, kun äh, verkkoneutraliteetti tuli äh, tällaiseksi kuumaksi perunaksi ja paljon keskustelusta asioista, niin äh, USAssa oli pienempi, valhaisempi suojaus, kilpailu, suojaus kilpailulta kuin EUssa, ja toisaalta ne olivat vähemmän suojattua kuin eurooppalaiset sääntelysuhteen. Ja tämä, tästähän asiasta tehty useitakin päätöksiä. Tämän tuloksena USAssa viranomaiset katsovat tarpeelliseksi viime vuoden lopussa avata, äh, tehdä päätöksen avoimesta internetistä. Ensinnäkin tehtiin tällainen avoimuusvelvoite, joka ei poikkea paljonkaan eu e tilanteesta, ainakin siltä se näyttää, jotka on pantu täytäntöön täällä Euroopassa osana vuoden 2009 säännöksiä. Äh, sähköisen viestinnän osalta. Toinen sääntö, että ei saa enää blokata, joka tarkoittaa sitä, että äh, laajakaista äh, tarjoaja ei voi sulkea muuta pääsyä. Tämä koski kiinteitä tarjoajia ja tämä on oikeastaan pehmeämpi, pehmeämpi versio kuin, kuin esimerkiksi mobiilioperaattorin kohdalla, jolloin ei voida blokata pääsyä kotisivuille tai, tai eh, nettipuhelimeen tai nettitelevisioon. Ja siihen mittaan, että nämä kilpailu, kilpailevat mobiilipalvelujen kanssa. Tämä on kiinnostava näkökohta jos, joka tämä liittyy tähän, näihin taloudellisiin taustatekijöihin, joista puhuttiin aikaisemmin. Kolmas oli se, että ei mitään, kohtu, ei mitään syrjintää saa harjoittaa internetliikenteessä, nettiliikenteessä. Ja luulen, että tässä, eh, tässä on kyllä haasteita eh, määritellä tämä kohtuuton eh, syrjintä. Tässä päätöksessä määritellään tiettyjä suuntaviivoja, mutta se ei ole mikään helppo homma. Ja tässä, täällä Euroopassa on, on kilpailuvaihtoehtoja. Tässä on selkeämmät sääntelypuitteet. Meillä on säädöksiä, joka koskee sääntelyä vuodelta 2009 Ja ensinnäkin siinä tämän puitedirektiivin kahdeksan artiklassa määritellään, että, että Euroopan politiikan tavoite on se, että nämä palvelut on voitava valita vapaasti. Toisekseen operaattoreiden täytyy informoida käyttäjiä tästä liikenteestä ja kolmanneksi, että kansalliset lainsäädäntäjät sitten tarvittaessa soveltavat minimisäädöksiä operaattoreille, jotka, jotka ovat hallitsevassa markkina-asemassa. Tämä on se sääntelyosio. Sitten kilpailulainsäädäntö Euroopassa se saattaa olla tehokas tässä net- verkkoneutraliteettiasioissa. USAssa taas se on tehoton. USAssa on tuomioistuimen päätöksiä, mukaan, joiden mukaan kilpailulainsäädäntö ei voi toimia syynä tuomioistuimessa siinä tapauksessa, että että viestintälainsäädäntö äh, on oleellinen. Kilpailulainsäädäntö on pit, pitkälti poissulkeva äh, USA-sääntelyn osalta. Ja näin tämän jälkeen voinkin siirtyä suosituksiini näin esitykseni päätteeksi. Nämä eivät ole kauhean radikaaleja, eivätkä paljon poikkea sitä, mitä komissio on paperille saattanut. Ensinnäkin me emme katso, että pitäisi olla muita verkon ennen kuin saadaan selkeä näkemys siitä, miten nämä 2009 puitteet ovat toimineet. Tässä vaiheessa on ennenaikaista tehdä sellaista arviota. Toisekseen me katsomme, että sekä poliittista että teknistä tutkimusta täytyisi tehostaa yhtäältä teknistä tutkimusta tarvitaan verkon suorituskyvyn parantamiseen me katsomme, että jäsenvaltiot tässä vaiheessa eivät oikein tiedä, millä tavalla he panisivat tämän täytäntöön, jos olisi. Ja tässä tarvitaan ehdottomasti lisää tutkimusta. Kolmanneksi katsomme, että, että nämä alat ovat nostattaneet huolia konsultaatioprosessin yhteydessä, jotka kun esimerkiksi nettipuhelimen osalta, jossa on, esimerkiksi peritään ylimääräisiä maksuja, ja tämä voisi hyötyä lisätutkimuksesta ja jos sitten mennään eteenpäin, niin voidaan kysyä, että mitä, on, mitä tehdään, jos tämä vuoden 2009 sääntely ei ole toiminut. Tämä tällainen arvio on ennenaikaista. Meidän täytyy katsoa, minkälaisia mahdollisia tulevaisuuden ongelmia saattaa syntyä. Ja tässä esityksessä olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Thank you very much indeed, Scott Marcus. I think very, uh, very comprehensive. Kiitoksia tästä laajasta esityksestä. Tähän voimme palata ja tietysti tämä valiokunta, kuten totesitte, vastasi näistä elementeistä, jotka liittyvät käyttäjän oikeuksien direktiiviin, jos puhuttiin avoimuudesta ja palveluiden laadukkuudesta. Ja myöskin voimme ottaa käyttöön uusia toimia, jolloin kuluttajat voivat vaihtaa näitä palveluntarjoajia nopeammin. Ja tähän liittyvät myöskin sähköiset sopimukset, jotka telekommunikaatio maailmassa sitovat ihmiset pitkiin sopimuksiin ja he eivät voi hyötyä muuttuvasta teknologiasta. Ja nyt näitä asioita käsitellään enemmän ja komission jäsen on tulossa kohta ja puhumme myöskin tästä direktiivistä. Eli nyt voimme sitten avata keskustelun noin kymmeneksi minuutiksi. Mutta sitä ennen toteaisin, että meillä on kaksi vierailijaryhmää täällä. Eli toivotan Le Griepsin vierailijaryhmän tervetulleeksi. Siellä on 20 vierailijaa ja sitten Görensin ryhmä, joka juuri saapui. Eli jos käytätte internettiä, ja varmaan monet teistä käyttävät sitä, kaiken tyyppisiin asioihin, Facebookiin ja muihin, nämä alustukset ovat teitä varten. Ja komissio sääntelee tätä ja tästä asiasta vastaava komission jäsen tulee tänne kohta ja hän voi sitten kertoa näistä asioista teille. Onko muita kysymyksiä Scott Markisille näistä kysymyksistä, jotka hän otti esille? Täällä nyt Sengström, joka on kampanjoinut jonkin aikaan näitä asioita, joten hänellä varmasti on kysymyksiä. Eli hän saa nyt ensimmäisen kysymyksen, mutta jos muilla kollegoilla on kysymyksiä, niin esittäkää ne. Eli Engström, olkaa hyvä. Kiitoksia. Oikeastaan minulla ei ole paljon kysymyksiä. Tämä oli hyvin selkeä esitys ja ihan järkevä, järkevältä se minusta kuulosti. Erityisesti te puhuitte näistä innovaatioista. Sehän on tärkeä osa tätä verkon riippumattomuutta ja se on minusta asia, joka on kaikkein keskeisin, kun puhutaan kuluttajan näkökulmasta. Tietovaatimukset ja minim- vähimmäisvaatimukset voivat ratkaista ongelmia, mutta suurin huolenaiheeni on se, että seuraava Skype esimerkiksi on varmaan sitten eurooppalainen Skype. Ja se on pieni, tulee pienestä yrityksestä Euroopasta, kukaan ei tiedä mistä se tulee, mutta olen kovasti huolissani siitä, että jos nyt menemme tilanteeseen, jossa pieni yritys, niin kauan kuin se ei menesty, pystyy täysimittaisesti käyttämään internetiä, mutta heti kun se alkaa menestyä, sitten televiestintä palveluntarjoajat sanovat, että teilläpä on hieno yritys ja olisi ikävä, jos teillä olisi viiveitä internetyhteyksissä. Eli jos lähdetään tähän suuntaan, niin sitten voidaan, silloin tuhoutuu ehkä monien yrittäjien unelma menestyksestä. Ja esimerkiksi Kypen yhteydessä on nähty, sehän lähti Ruotsista – ja siellä on kohdattu tällaisia ongelmia. Eli jos tästä nyt tulee sääntö eikä poikkeus, niin se olisi aika suuri huolenaihe. Mutta tämä nyt oikeastaan ollut kysymys, vaan kommentti. Kiitos. No se oli ihan hyvä kommentti ja ehkä voisin täydentää tätä. Mielestäni yksi keskeisiä asioita tällä hetkellä meidän kannaltamme, joka liittyy tähän esitykseen – on talousmalli kysymys. Tästä haluaisin vähän lisätietoja Markukselta. hän puhui tämän bisnesmallin mahdollisesta kehittymisestä, ja kuten hän osoitti kaavoilla esimerkiksi Googlen kaltaiset yritykset, jotka tekevät paljon voittoa mainoksilla, mutta ovat kuitenkin sitten sitten riippuvaisia eri tasojen edustajista, jotta saavat viestinsä läpi kuluttajille. Ja nyt ne, jotka investoivat näihin eri tason toimijoihin, niin sanovat, no mitä me tästä hyödymme? Onko meillä oikeutta osaan näistä tuloista? Ja se nyt liittyy myöskin tähän Skype-kysymykseen. Skypehän on kaupallinen toimija, ja kuten oikein totesitte, nämä äänen välittäminen vaatii erittäin korkealaatuista teknologiaa. Ja nämä palvelut ovat kilpailussa keskenään, joten tähän liittyy myöskin kilpailumalli. Ja kysymys liittyy siihen, voivatko nämä toimijat veloittaa Skypen toiminnasta. Tältä pohjalta se ei välttämättä ole syrjivää. Eli nämä asiat kuuluvat sitten kilpailusääntelijöille. No sitten haluaisin kuulla vähän, mitä mieltä olet puhuitte siitä, että meidän pitää ehkä toimia aktiivisemmin markkinoilla, koska jännitteitä on yhä enemmän eri toimijoiden välillä näillä eri tasoilla. Kilpailevilla markkinoilla kaikkien pitäisi saada kohtuullisia tuloja toimintansa nähden, ja ihmisillä pitäisi olla vapaus toimia markkinoilla, kuten Engström totesi, kun heillä on uusia ajatuksia. Tämän syrjintään voidaan puuttua valtuuksimme ja toiseksi voimme varmistaa, että on paljon kilpailua. Eli jos innovoija saa paket jostain yrityksestä, niin hän voi mennä johonkin toiseen yritykseen. Mutta telekom-toimijat voivat ehkä yrittää saada lisää voittoa, jonka sitten kilpailun kannalta haaste. No tämäkin aihe tulee vielä meidän valiokunnassamme esille. Eli ennen kuin Scott Marcus saa vastaus puheenvuoron. Onko muilla kollegoilla kysymyksiä? No, siinä varmaan oli ihan riittävästi. Ja Christian ja minä olemme vähän samalla linjoilla näissä kysymyksissä. Yeah, very... Kyllä vain, tässä tuli oikein hyviä kysymyksiä. Tämä oli oikein perusteltu huoli. Huolihan saattaa olla se, että jos, jos verkostosta tulee portinvartija, se voi estää innovaatioita – ja hyvä kysymys on, että mitä palveluja meillä olisikaan, jos tällaista riskiä ei olisi olemassa. Ehkä tämä on jo toteutunut tämä riski. Ehkä monet yritykset eivät alun perinkään lähteneet kehittämään palveluja tämän, tämän ollessa totta. Ja se, että nettioperaattorit asettavat maksuja palveluilleen, tämä on hankala asia kokonaisuus. Nimittäin palveluntarjoajat kyllä toki saavat maksun palveluistaan. Kyllähän, kyllähän palveluntarjoajat saavat maksun kuluttajille tarjoamistaan palveluista. Tämä on vallitseva markkinamalli tällä hetkellä. Ja, ja palveluntarjoajien esittämä kysymys on se, että voisivatko ne saada tuloja myös markkinoiden toiselta puolelta. Jos katsotte näitä, tätä minun esitystäni, niin tässähän on tämä kuva, missä on yksi palveluntarjoaja, joka tarjoaa kuluttajille palveluja, ja sitten tämä nettisivulla toimiva palveluntarjoaja, vaikkapa hakukone. Nämä eivät välttämättä ole sama palveluntarjoaja. Esimerkiksi minun laajakaista palveluntarjoajallani ei välttämättä ole yhteyttä Googleen tai Yahooon. Useinhan näin on, mutta ei läheskään aina. Ja tämä, tässä on paljon monenlaisia erittämisvaateita nykyään, eli usein tällaista sopimussuhdetta ei edes ole. No mitä sitten Skypeen tulee? Skypen perustajia todellakin haastattelimme ja juuri tämä nettipuheluasia on hyvin keskeinen kysymys vaikkapa kuluttajajärjestöissä ja, ja usein, useimmat huolenaiheet on esitetty juuri nettipuhelujen yhteydessä. Sanoisin, että jos me puhumme nettipalvelun tarjoajasta, joka laskuttaa liikaa tai laskuttaa ylihintaa siitä, että hän, se tarjoaa parempaa palvelua, niin ei tässä minusta ole mitään vikaa. Kyllähän parempaa pal- palvelua voi tarjota korkeammalla hil- hinnalla. Hinta-laatusuhde ratkaisee. <clears throat> Ja jos sitten palveluntarjoaja voi hyödyttää kuluttajaa tarjoamalla korkealaatuisimpia palveluita, niin kyllä silloin on oikeus periä korkeampaa hintaa. Eli tässä oli puhe juuri näistä kaksipuolisista markkinoista. The other thing, uh, perhaps... Sitten toinen asia. Monet kollegat ovat varmaan tästä kiinnostuneita, ja te viittasitte siihen jo osittain. Eli se, että estetään peer-to-peer-liikenne – meidän täytyy jatkaa keskustelua tästä ja meillä oli vilkasta keskustelua jo telekompaketin yhteydessä näistä tekijänoikeusrikkomuksista. Ja sitten tämä peer-to-peer-liikenne ja sen estäminen. Nämäkin ovat nyt nostaneet esiin kysymyksiä verkon riippumattomuudesta. Ja Yhdysvalloissa ensimmäinen tapaus liittyy siihen, että yksi operaattori totesi, että peer-to-peer-liikenne ei ole erityisen elpalvelijoille annamme prioriteetin, se vie paljon kaistatilaa, joten me hidastamme tätä huonommalle laatutasolle. Ja tämä nyt oli ensimmäinen osoitus verkon riippumattomuudesta. No, tästä nyt ette erityisesti puhuneet, mutta haluaisin kuulla arvionne siitä, miten tässä ehkä edetään. Ja tämähän liittyy aiheisiin, jotka ovat tulossa esille. Ja monet kuuntelijoistamme varmasti käyttävät internettiä. Ja internetin palvelun tarjoajille pitäisi antaa enemmän vastuuta siitä, että verkoissa ehkä liikkuu laitonta materiaalia. Nämä asiat yhdistyvät aika usein tähän laajempaan keskusteluun verkon riippumattomuudesta ja haluaisin kuulla, onko mahdollisuutta ratkaista tätä ongelmaa vai onko se olemassa ikuisesti nyt tällaisessa internetissä, mikä meillä on? Uh, well, I, I think it's fair to say that I was trying to keep those out of the report. Pitää nämä oikeastaan pois tästä raportista. Kyllä, no niin, nyt jäin nalkkiin. nyt ei olla USAssa USA ei ole sellaisia äh, säädöksiä, joissa puhutaan tästä laillisesta sisällöstä. Tämä, on toisella, tämä hoidetaan toisilla välineillä. Ei sitä tarvitse käyttää näin paljon aikaa sen selvittämiseen tässä. On syytä muistaa, että ei, ei kaikki tämä peer-to-peer-liikenne, ei se riko tekijän oikeuksia. On myös äh, ihan laillistakin peer-to-peer-liikennettä. Syy siihen, että USAssa kaapelilaajakaista tarjoaja lähtee siitä, että, että se että se puuttuu peer-to-peer-liikenteeseen, mutta se, miten se tehtiin siellä, niin se oikeastaan sulki äh, useimmat äh, äh, imuroinnit. No, tämä ei kuitenkaan näkynyt lehdistössä. Siinä on Äh, monessa maininnassa puhutaan äh, muistakin asioista kuin pelkästään tekijänoikeuksista. Minun mielestäni, en nyt ole kauheasti miettinyt tätä, jos aloitetaan siitä premissistä, että laadun syrjintä voisi olla perusteltua niin kauan kuin se tehdään tiettyihin tarkoituksiin, niin kauan kuin kuluttaja saa sitä tietoa, niin voitaisiin kuvitella, että peer-to-peer-liikenne, sen se voisi olla ajan käytön kannalta kriittisempää kuin, kuin vaikkapa sähköposti. Ja siinä on alhaisempi prioriteetti, ja se ei välttämättä ole ongelmallista. Ongelmallisempaa on se, että saako kuluttajat informaatiota vai ei. No niin, käymme tätä keskustelua, koska kollegaani haluaisi puhua uudelleen ja Cruz on nyt tulossa paikalle. Eli haluaisin nyt käyttää hyväkseni teidän läsnäoloanne täällä. Mutta sitten minulla olisi vielä toinen kysymys. Ja täällä on paljon nyt internetin käyttäjiä paikalla. Joten kun puhuitte siitä, miten määritellään verkon riippumattomuus, te puhuitte, että joistakin tuntuu, että verkon riippumattomuus merkitsee, ja siteeraan nyt että kaikki netin liikenne saa samanlaista kohtelua sisällöstä ja kohteesta riippumatta. Mutta sitten te totesitte, että näin ei koskaan ole ollut internetissä. Ja siksi ajatus, että kaikki liikenne olisi samanarvoista internetissä, se on pelkkä teoreettinen käsite. No sitten on ryhmiä, jotka kirjoittavat aktiivisesti näistä kysymyksistä. Ja että tulevaisuudessa ongelma on se, että internetissä kaiken liikenteen tulisi olla samanarvoista. Ja siellä vaaditaan nyt lainsäädäntöä, jolla tämä toteutettaisiin. Haluaisin kuulla kantanne tähän, kun ajatellaan tätä mietintöä. Varmaan teillä on tähän kanta, mutta tämä nyt on minusta yksi keskeisiä kysymyksiä, kun ajatellaan millaisia viestejä me lainsäätäjänä käsittelemme. My perspective both... No, minun kantani teknisesti ja taloudellisesti on se, että tämä toinen määritelmä, tähän liittyy hyviä taloudellisia perusteita. Eron tekeminen on hyvä kuluttajien kannalta, kunhan se ei liity minkäänlaisen kilpailusyrjintään ja että siitä koittuu hyötyä kuluttajille. On puhuttu lehdistössä siitä, että internetissä on noudatettu end-to-end periaatetta, mutta ne, jotka kirjoittavat tällaista, eivät tunne historiaa. Tutkimuksen tasolla ensinnäkin internettiin liittyvissä säännöissä vuonna 1981, ja jos puhutaan ARPANETista, joka oli internetin edeltäjä, BBN rakensi nämä laitteet vuonna 1969, ja Danny Cohn Etelä-Kalifornian yliopistosta 73 vuonna jo teki näitä asioita. Eli se, että internetissä ei olisi palvelun laadukkaita, se ei pidä paikkaansa. Oma yritykseni esimerkiksi hoiti Yhdysvaltojen armeijan puhepalveluita 89 luvulla Sillä annettiin prioriteetti Eli se, että tämä rikkoisi end-to-end -end periaatteessa, se nyt on vähän historian uudelleenkirjoittamista. Ja taloudellisesti voidaan perustella myöskin sitä, että priorisointi on järkevää tietyn tyyppisessä liikenteessä, kunhan se ei ole syrjivää, vaan ihan perusteltua. Kiitoksia puheenjohtaja. No niin, kiitoksia, että olitte esittelemässä tätä tutkimusta. Tämä on helppolukuinen tutkimus ja varmasti tämä kiinnostaa teitä. Ainakin minua kiinnostaa ja varmaan monia muitakin. Annan juuri komission jäsenelle tästä kopion, koska mielestäni hänkin voi sitten lukea sitä viikonloppuna. Mutta sanoisin, että johtopäätökset tukevat myöskin komission johtopäätöksiä ja internet-huippukokousta, verkon riippumattomuushuippukokousta, jossa monet meistä olivat äskettäin – Joten oli hyvä, että meillä oli tämä briefing ennen kuin te tulitte, koska se saattaa sitten olla tulevassa työohjelmassanne. Eli kiitoksia Scott Marcus. Ja tekin ansaitsette nyt uploadit näistä puheenvuoroista. Uh, so, uh, colleagues, we... No niin, kollegat, sitten kuulemme komission jäsentä, joka vastaa digitaalisista sisällöistä. Cruz on käynyt usein tässä valiokunnassa ja on hienoa, että olette täällä nyt tänä aamuna paikalla. Te puhutte meille nyt asioista, joista on keskustellut komission kanssa tällä viikolla. Semeta ja Dali olivat täällä jo tällä viikolla, kertoivat komission työohjelmasta. Ja meillä on tässä kopio joistain avainaloitteista, joista kerrotte. Joten minulla on nyt ilo antaa teille puheenvuoro ja sen jälkeen voitte sitten vastata edustajien kysymyksiin. Ja teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you so much. Kiitoksia, puheenjohtaja. Huomenta. On ilo olla täällä valiokunnassa. Täällä voimme keskustella. Voin saada vähän ajattelun aihetta huomioistanne se on selvää. Ja sitten meillä on paljon asioita, mutta sitä ennen haluaisin sanoa, että minulla oli mielenkiintoinen kokous eilen Pariisissa, G8-kokous. Ja te ja komissio ja muut parlamentin jäsenet olette hyvin kiinnostuneita internet kysymyksistä ja digitaalisesta taloudesta. Sarkosi on myöskin puhunut näistä asioista. Hän johtaa G8-kokousta ja hän on tehnyt tästä painopistealueen. Ja tämä tavallaan korostaa sitä työtä, jota me teemme joka päivä EU-ssa ja me olemme yhteydessä sidosryhmiin ja rakennamme parhaita ympäristöä digitaaliselle ympäristölle ja näin toteutamme digitaalista agendaa. Monet ihmiset käyvät Brysselissä ja ovat täällä kokouksessa kanssanne, joten on mielenkiintoista nähdä, kuinka monet ihmiset ovat mukana ja miettivät sitä, mikä on tilanne tällä hetkellä, kun puhutaan suurista muutoksista kansalaisyhteiskunnassa – ja suurista muutoksista ongelmien ratkaisussa talouden alalla. Eli tämä hetki on erittäin tärkeä, kun ajatellaan televiestinnän tulevaisuutta Euroopassa. Uudistetut säännöthän ovat nyt astuneet voimaan ja tämä on yksi asioita, joissa tämä näkyy. Olen kiitollinen valiokunnalle siitä, että se on auttanut minua laatimaan sääntelypuitteita, joilla halutaan turvata peri- perusperiaatteet ja myöskin on laadittu uusia sääntöjä, jotta voidaan hoitaa tulevaisuuden haasteita. Jos nyt voin sanoa, niin meidän tehtävämme on valvoa sitä, että uudistetut säännöt otetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä jäsenvaltioissa. Ja siihen keskitytään tämän vuoden telekommunikaatiomarkkien Edistyskertomuksessa. Sen jälkeen kun hyväksyttiin digitaalinen agenda, komissio on päättänyt mukauttaa perinteistä raportointia tulevan 16 edistyskertomuksen osalta. Ja nyt laitetaan digitaalisen agendan tulostaulukko. Meidän pitää olla käytännöllisiä. Meidän ei pidä vain pyörittää hienoja sanoja, vaan näyttää myöskin lukuja ja taulukoita. Ja nämä asiakirjat julkistetaan tämän kuun loppuun mennessä. Mutta vain kolme jäsenvaltiota ovat täysimittaisesti täytäntöpanneet nämä puitteet. Monet jäsenvaltiot ovat lähestulkoon panneet täytäntöön, mutta monissa on viiveitä. Ja kuten olen aikaisemminkin todennut, me emme epäröi käynnistää rikkomussääntömenettelyitä, mikäli näitä sääntöjä ei noudateta. Mutta tämä ei tietenkään koska niitä, jotka ovat täysimittaisesti jo täytäntöön panneet näitä sääntöjä. Kuten tiedätte, me hiljattain julkaisimme verkon riippumattomuuteen liittyvän tiedonannon – ja sitä edelsi julkinen kuuleminen ja parlamentin ja komission huippukokous, jossa tämä valiokunta oli merkittävässä roolissa. Komissio haluaa varmistaa, että uudet avoimuuteen, palvelun laatuun ja operaattorin vaihtoon riittyvät säännöt toteutuvat niin, että avoimia ja riippumattomuus perusperiaatteita noudatetaan. Komissio on pyytänyt, että BEREC, eli Euroopan säätelijöiden elin, keräisi tietoja tärkeistä kysymyksistä, jotta voidaan taata avoin ja riippumaton verkko, mukaan lukien esteet operaattorin vaihtamiselle, liikenteen estäminen, avoimuus ja palvelun laatu. Vuoden loppuun mennessä komissio julkaisee tietoja tästä tutkimuksesta ja myöskin esimerkkejä siitä, miten liikennettä on joissain tapauksissa saatettu estää. Ja tietysti haluamme huolehtia siitä, että sääntöjä noudatetaan ja voimme tehdä tästä lainsäädäntöaloitteita, mikäli se on tarpeen. Sitten yleishyödylliset palvelukset laajakaista ympäristössä olivat aihe, josta pidettiin viime vuonna julkinen kuuleminen – sekin on tärkeä asia, jossa on löydettävä tasapaino eri julkisten etujen välillä. Sisämarkkinavaliokunnan mietintö yleisöllisistä palveluista ja 112 numerosta, josta äänestitte eilen. Siinä on saavutettu tämä tasapaino erittäin hyvin. Ja myöhemmin tänä vuonna raportoin sitten neuvostolle ja parlamentille kuulemisesta ja kerron, millaisena komissio näkee EUn säännöt yleisöllisistä palveluista laajakaista ympäristössä. Sitten 112 numero. Muistuttaisin, että uudistetut säännöt ovat vahvistaneet 112 hätäpalveluiden velvoitteita. Ne liittyvät esimerkiksi soittajan sijaintiin, ja myöskin vammaisilla pitää olla pääsy näihin palveluihin samalla tavalla kuin muilla käyttäjillä. Kuitenkin täytyy korostaa, että tekninen edistys estyy, mikäli ihmiset eivät tiedä, että näitä palveluita on olemassa. Eli jos ei tiedä jostain, niin sitä ei myöskään voi hyödyntää. Ja ainoastaan yksi neljästä EUn kansalaista tietää, että että 112-numero on käytössä kaikissa hätätapauksissa ja kaikissa EU-jäsenvaltiossa. Ja tämä täytyy muuttua, koska muuten tämä ei toimi ja me emme voi leikkiä ihmisten elämällä. Sitten lyhyesti mainitsen myöskin e-call-hankkeen, eli EUn laajuinen yhteensopiva e-call-palvelu Euroopassa, joka pohjautuu 112 hätänumeroon se on yksi tehokkaimpia lyhyen aikavälin toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää tieliikenteen kuolemia ja loukkaantumisia. Ja siksi tämä komissiolle tärkeä painopistealue, ja pian hyväksymme suosituksen jäsenvaltioille liittyen näiden e-call-toimenpiteiden käsittelyyn. Tämä on yksi kolmesta lainsäädäntöaloitteesta, joilla e-call halut, saattaisiin saada käyttöön kaikissa uusissa tyyppihyväksytyissä ajoneuvoissa vuodesta 2015 eteenpäin. Sitten valiokunta varmasti kiinnostaa myöskin verkkovierailu. Se on merkityksellinen yrityksille, ihmisille, matkailijoille ja niille, jotka haluavat, että EU toimii yhteisten etujen mukaisesti. Tämänhetkiset säännöt ovat suojelleet kuluttajia, mutta niillä ei ole puututtu ydinongelmiin, eivätkä myöskään vähittäishinnat ole laskeneet toivotulla tavalla, ainakaan tiedonsiirron osalta. No sitten on kilpailuongelmia, ja markkinat ovat tässä epäonnistuneet. Ja voin suoraan sanoa, että meillä on hybridilähestymistapa mielessä. Eli on hyvä, että meillä on rakenteellisia elementtejä, joilla voidaan edistää markkinoille pääsyä ja voidaan monipuolistaa verkkovierailupalveluita, jotka vakiintuvat ajan mittaan. Ja siinä on myöskin turvalausekkeita, jotta rakenteellisista uudistuksista saadaan tehokkaita. Ja tämä ehdotus varmaan saadaan valmiiksi kesään mennessä. Haluaisin kiittää valiokuntaa ja puheenjohtajaa lausunnostanne teollisuusvaliokunnan mietintöön, joka liittyy komission laajakaistastrategiaan. Ja tiedän, että meidän pitää keskittyä Euroopan kuluttajien etuihin. Meillä pitää olla enemmän kannusteita investoinneille, esimerkiksi hanke, joka esiteltiin 28. helmikuuta. Ja siellä haluttiin testata markkinoiden potentiaalia rahoitusvälineiden osalta. Ja myöskin uusi tulevaisuuden verkostot liikenteessä, energiassa ja informaatioteknologiassa laajakaista mukaan lukien. Ja meillä oli pieni seminaari komissiossa ja me kaikki tuemme tätä. Eli tästä tehdään pian virallinen päätös kollegiossa. Meidän pitää käyttää kunnollista rahoitusta. Ja investoinnille EUsta saadaan 6-15 kertaa enemmän rahoitusta. Ja Euroopassahan laajakaistan kehittäminen on tärkeää, jotta voidaan kehittää innovatiivisia IT-palveluita, joita myöskin kansalaiset käyttävät. Nämä edut moninkertaistuvat. Ja tämä koskee erityisesti e-government-palveluita, joilla voidaan lisätä huomattavasti tehokkuutta ja antaa myöskin lisää valtaa kansalaisille ja yrityksille. Ja siksi työohjelma 2011-2015 tähtää siihen, että Euroopan julkinen sektori olisi joustavampi ja kevyempi yrityksille, ja haluamme myöskin vahvistaa sisämarkkinoita. Meillä pitää olla vilkkaat digitaaliset sisämarkkinat, ja sillä tavalla voidaan lisätä sisäistä kysyntää ja tehdä taloudestamme kilpailukykyisempi. Sähköisen kaupan edistäminen on myöskin keskeinen kysymys – ja siksi haluan kiittää teitä siitä, joita saimme valiokunnan työryhmältä e-kaupan, sähköisen kaupan osalta. Olen tarkastellut mietintyönne, josta tehtiin päätöslausuma viime syyskuussa, ja se noudattaa mielestäni täydellisesti Euroopan digitaalisen agendan periaatteita. Ja teidän panoksenne on tärkeä osa digitaalisen agendan puolivälin arviointia, joka suoritetaan ensi vuoden lopulla. Sitten minulle yksi tärkeimpiä aloitteita on e-health. Siitä on suoraa hyötyä kansalaisille. Siinä käytetään sisämarkkinoiden synergioita hyväksi ja hyödynnetään ICT-teknologian hyötyjä. Vuonna 2012 ehdotan toimia, jotka liittyvät potilastietojen vähimmäisvaatimuksiin ja potilastietojen yhteensopivuuteen. Näin lääketieteellinen henkilökunta voi saada potilastietoja potilaasta, joka on peräisin muusta maasta tai joka on ollut kotimaassa ulkopuolella onnettomuudesta tai muuten tarvitsee apua. Myöskin on pilottihanke, joka liittyy aktiiviseen ja terveelliseen ikääntymiseen, jossa käytetään teknologiaa ikäihmisten elinlaadun parantamiseen – näin hoitojärjestelmistä tulee kestävämpiä ja tämä luo myöskin kasvua ja uusia mahdollisuuksia Eurooppaan. Eli näin voidaan valvoa paremmin kroonisia tauteja, ennaltaehkäistä tauteja ja käyttää tukiteknologiaa. Nämä ovat tiettyjä terveydenhuoltoon liittyviä hankkeita, joita on tulossa ja joista olen erittäin innoissani. Ja toivottavasti nämä saadaan hyvin pian käyttöön. Meidän pitää vielä edistää internetpalveluiden käyttöjä. Kansalaisten on luotettava palveluihin ja viranomaisten ja yritysten on pystyttävä identifioimaan nämä käyttäjät. Ja niin kuin internet itsekin, näiden palveluiden tulee toimia tehokkaasti yli rajojen. Ja nyt julkinen ja yksityinen sektori haluavat sähköistä tunnistamista – jotta voidaan taata internetpalveluiden turvallisuus, mutta yleensä tällaiset ratkaisut toimivat vain yhdessä maassa, vaikka niiden pitäisi toimia koko Euroopassa. Ja siksi ehdotamme oikeudellista perustaa jäsenvaltioille, jotta hyväksyttäisiin sähköiset tunnistamiset muista jäsenvaltioista. Ja tämä täydentäisi sähköisten allekirjoitusten direktiiviä, jota uudistetaan ensi vuonna – ja me olemme saaneet 450 vastausta kuulemiseemme tästä aiheesta. Me jatkamme tätä sitten digitaalisen agendan kokouksessa kesäkuussa. Ja toivottavasti monet teistä tulevat näihin kokouksiin, koska se on varmasti hyvin kiehtova tapahtuma, jossa on paljon mahdollisuuksia ja mahdollisuuksia keskustella ideoista ja konkreettisista asioista ja monet teistä ovat jo aktiivisesti mukana tässä merkittävässä tapahtumassa, jossa halutaan kerätä resursseja ja ajatuksia monen tyyppisiin toimiin. Me haluamme edistää kysyntää ja tarjontaa uusien palvelujen varalta. Ja me haluamme myöskin edistää netin käytettävyyttä. Komissio on tarkastellut eri vaihtoehtoja, joilla halutaan varmistaa, että julkisen sektorin nettisivut ja sivut, joilla tarjotaan peruspalveluita kansalaisille, ovat täysin käytössä vuonna 2015. Nyt me olemme tekemässä vaikutusten arviointia ja mietimme parasta vaihtoehtoa, ehkä lainsäädäntöä, jolla voitaisiin tehokkaasti panna täytäntöön netin käytettävyyttä kaikkialla EU-ssa. Komission vuosikausia priorisoinut e-saatavuutta, sähköistä saatavuutta, internetin käyttöä esimerkiksi kasvun ja työllisyyden ja elämänlaadun alalla. Ja meillähän on vielä nuo e-government-suunnitelmat. Me haluamme noudattaa YK vammaisten oikeuksien yleissopimusta. Internet ei ole kaikkien saatavissa niin kuin sen tulisi olla – mutta me olemme miettimässä toimia, joilla tämä voidaan oikaista. Tiedän, että kaikki ovat huolissaan internetin turvallisuudesta. Ja me ryhdymme tässä asiassa toimiin sekä Euroopan tasolla että muualla. Ja kiireisiä toimia tarvitaan, jotta voimme saattaa Enisan lainsäädäntöehdotuksen päätökseen koska tällä tavalla voidaan parantaa sen kapasiteetteja ja tehostaa sen toimintaa. Ja me teemme läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voimme panna täytäntöön infrastruktuurisuojelun toimintasuunnitelmaa. Ja meillä on myöskin läheistä yhteistyötä yhdysvaltalaisten kumppanien kanssa osana työryhmää, joka käsittelee internetin turvallisuutta ja internetrikollisuutta. ja olin kiintoisessa kokouksessa yhdysvaltalaisen kumppanini tai kollegani kanssa. Ja mukana oli myöskin Malmström-komissiosta, mutta me puhuimme internetin turvallisuudesta ja olimme kumpikin kovassa kiireessä saada aikaan konkreettisia toimia ja marraskuussa toivon mukaan meillä on sitten luettelo näistä päätöksistä Napolitaanan ja itseni välillä. ICT-tuotteet, palvelut ja sovellukset vaativat standardisointia. Ja monet merkittävät standardit, joita käytetään monissa laitteissa internetissä, eivät ole eurooppalaisia standardeja. Eli ne eivät ole peräisin eurooppalaisesta standardisointijärjestöstä ja puhun nyt niin sanotuista foorumistandardeista, joita laaditaan globaaleissa maailmanlaajuisissa tunnustetuissa järjestöissä. Ja meidän täytyy taata se, että näitä standardeja voidaan käyttää Euroopassa esimerkiksi julkisissa hankinnoissa, mutta myöskin lainsäädäntötoiminnassa. Kaikki foorumit maailmassa eivät ole tärkeitä ICT-markkinoiden kannalta, eivätkä kaikki niistä toimi avoimesti. Siksi standardisointi uudistuksessa on mukana konsultoiva foorumi, ja tällä tavalla voidaan taata ne standardit, joita käytetään eurooppalaisissa julkisissa halkinnoissa, ja meidän täytyy varmistaa se, että sääntöjä noudatetaan Tätä lainsäädäntöä ollaan uudistamassa lähitulevaisuudessa komissiossa. Nämä ovat standardeja, jotka ovat avoimia ja läpinäkyviä, ja ne ovat internetin selkäranka ja määritelvät sen, mitä internet on tulevaisuudessa. Eli lopuksi sitten vielä katsaus tulevaisuuteen. Tiedän, että tämän kuuma peruna Viime maanantaina meillä oli keskustelu tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Oli kiehtovaa keskustella heidän kanssaan ja meillä on nyt avoin julkinen kuuleminen. Me haluamme luoda cloud computing-strategian Euroopalle vuoden loppuun mennessä. Ja minun tarkoitukseni on saada kaikki sidosryhmät mukaan tähän ja pyytää, että he antaisivat meille vähän ajattelemisen aihetta ja meidän tulisi antaa heille puheenvuoro ja mahdollisuus tehdä aloitteita ja puhua siitä, mistä heidän mielestään on kyse. Ja sitten se voidaan yhdistää siihen, mitä meidän tulee tehdä. ICTn seuraava sukupolvi moninkertaistaa mahdollisuudet kerätä tietoja, vaihtaa ja käsitellä tietoja. Ja järjestelmissä on mahdollisuus myöskin tehdä automaattisia päätöksiä. Tiedon ja järjestelmien käyttö voi johtaa meidät vihreämpään, parempaan yhteiskuntaan, mutta ei kuitenkaan, jos kansalaiset katsovat, että me olemme luomassa Orwellimaista painajaista. mutta lisääntyvästä monimutkaisuudesta johtuen sääntely ja politiikka ei aina riitä, jotta voidaan taata yksityisyyskysymykset. Ja siksi yksityisyyskysymykset pitää ottaa huomioon heti alusta pitäen. Rahoituksella ja tutkimuksella tässä voidaan edetä. Ja meillä pitää olla ohjelmistoratkaisuja, joiden avulla kansalaiset voivat väliaikaisesti tai pysyvästi kirjato ulos nettiympäristöstään. Esimerkiksi tällöin voitaisiin deaktivoida RFID-tagit sen jälkeen, kun tuote on ostettu suuresta liikkeestä. Ja tämä ajatus ja monia muita käsitellään nyt asiantuntijaryhmässä, joka perustettiin viime vuonna. Tämä on pitkä luettelo, mutta me nyt kerromme teille, mitä olemme tehneet, mitä olemme tekemässä, ja nyt odottelemme teidän huomioitanne ja rakentavia ajatuksianne ja panostanne näihin aloitteisiin ja hankkeisiin, jotka kuuluvat minun salkkuuni. Ja nyt odottelen teidän puheenvuorojanne. Kiitos. Well, thank you very much indeed, Commissioner. Uh, Kiitos. Kiitoksia komission varapuheenjohtaja. Tässä tuli erittäin kiinnostavia juttuja. Kuten tiedätte, tämä valiokunta on hyvin kiinnostunut näistä asioista osana sisämarkkinoiden ja kuluttajansuojan kehittämistä. Ja oli oikein hyvä, että tulitte tänne juuri televiestintäpaketin täytäntöönpanoa seuraavana päivänä, koska me olemme erittäin kiinnostuneita juuri näistä käyttäjien oikeuksien vahvistamisesta. Nämähän ovat tämän valiokunnan heiniä ja minäkin olen näistä asioista mietintöjä laatinut. Ja nyt esittäisin ensiksi yhden kysymyksen ja annan sen jälkeen puheenvuoron muille. Ja me mielellämme seuraamme tämän alan kehitystä ja tämä digitaalinen tulostaulu on hyvä aloite ja siinä pitää olla myös ähm, kuluttajan näkökulmasta laadittuja mittareita. Avoimuudesta pitää pitää kiinni. Ja esimerkiksi palveluntarjoajien tarjonnassa, numeroiden vaihtamisessa ja niin edelleen. Nämä ovat meille tärkeitä asioita. Minä mietinnän laatijana tai esittelijänä eh, esitän nyt ensimmäisen kysymyksen. Ja kuten Dallillekin tein ja herra Arias, tässä oli yksi esittelijä, joten esittelijät saavat ensiksi tässä puheenvuoron. Ja eh, Rosfor on ollut esittelijä vaihtoehtoisissa riitojenratkaisumenettelyissä, jotka ovat meille tärkeitä. Sitten Rova Rapti on vienyt hyvin ansiokkaan mietintönsä läpi tässä valiokunnassa eilen ja varmasti häntäkin on syytä kuulla. Joten nämä kolme, herra Arias, Rochefort ja Rova Rapti ensiksi, nämä esittelijät sitten Weiler, Engström ja Biele seuraavalla kyselykierroksella. Haluaako joku muu vielä listalle? Ellei, niin aloitetaan. Herra Arias, olkaa hyvä. Presidentti, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Huomenta komission jäsen. Haluaisin kiittää teitä siitä, että tulitte paikalle ja että piditte tämän alustuksen ja olette myöskin olleet johtoasemassa kysymyksissä, jotka liittyvät tähän uuteen digitaalisen aikakauteen, jota nyt elämme. Ensinnäkin meillä on sähköisen kaupan työryhmä ja haluaisin myöskin kiittää siitä, mitä teette pääosastossamme ja sieltä olemme saaneet uusia elementtejä työryhmän keskusteluihin ja tietysti haluaisin kiittää teitä tästä. Haluaisin nyt mainita IG8-foorumin, jossa te olitte Ranskassa. Mielestäni se on erittäin hyvä aloite, se on erittäin tärkeä. Todellakin, kuten on todettu, verkossa tarvitaan selkeitä pelisääntöjä ja niiden täytyy tietysti olla globaaleja, koska internet on globaali eikä mikään paikallinen tai maantieteellinen kysymys nämä säännöt, kuten sanoitte, eli pitää olla sääntöjä, jotka estävät käyttäjä tekemästä laittomia latauksia. Ja eilen puhuttiin siitä, että meidän täytyy tiedottaa hyvin nuoria lapsia jo digitaalisesta ympäristöstä. Ja uudet teknologiat antavat meille uusia välineitä käyttöön, ja meidän pitää myöskin oppia hyvin käyttämään näitä välineitä, ottaen huomioon nämä yleiset säännöt ja mahdollisuudet ja tähän te viittasittekin. Haluaisin tietää, onko komissio hyväksymässä jonkinlaisia aloitteita näissä kysymyksissä, mitä tulee tiedottamiseen varhaisesta iästä lähtien, ja millaisia suunnitelmia teillä muuten on näissä kysymyksissä? Kiitos. Uh, Mr. Rochefort. Kiitos seuraavaksi herra Rochefort. Kiitos herra puheenjohtaja, arvoisa komission varapuheenjohtaja. Malcolm Harbour tuossa puhui jo online-vaihtoehtoisesta riitojenratkaisumenettelystä, joka tulisi ottaa käyttöön varsinaisen riitojenratkaisumenettelyn rinnalla. Tarvitsemme molempia. Mitä tulee vaihtoehtoisiin riitojenratkaisumenettelyihin, niin tällaisiahan on noin 750 eri puolilla Eurooppaa ja todellakin tarvitsemme myös tällaisen verkko kaupan vaihtoehtoisen riitojenratkaisun menetelmän. Tätä tarvitaan kovasti ja tämähän on ollut, ollut osa myös sisämarkkinoiden toimenpidepakettia. Ja <clears throat> tärkeää on, että toinen olisi direktiivi ja toinen asetus lainsäädännölliseltä muodoltaan, ja niiden pitäisi niveltyä hyvin toisiinsa, koska kuluttajan näkökulmasta tämä on oleellista, jotta kuluttajat voivat hyödyntää näitä uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Tämä viekin minut sujuvasti toiseen kysymykseen, joka liittyy edelliseen. Ja <clears throat> tässä tärkeää olisi, että luotaisiin Euroopan unionissa jonkinlainen online-oikeuksien koodisto, tällaiset pitäisi julkistaa pikimiten, koska kuluttajat ja muut toimijat eivät ole näistä tietoisia. Nämä pitää julkistaa ja ne pitää levittää laajalle. Ja tähän liittyen haluaisin tehdä vain yhden ehdotuksen. Puhuitte sähköisistä julkisista palveluista ja ylipäätään sähköisen kentän kehittämisestä. Ja kyllä teillä varmaan on, on syytä syytä pohtia sitä, olisiko nämä verkko-oikeudet tai online-oikeudet syytä jaotella sektorikohtaisesti, jotta sitten kuluttajatkin saisivat tarkan tiedon siitä, mitkä ovat heidän oikeutensa ja myös PK-yritykset ja muut toimijat. Kiitos. Tässäpä tuli hyviä ehdotuksia herra Rosforilta. Seuraavaksi Rova Rapti. Ευχαριστώ κύριε Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissaari Rova Cruz, olin kovin tyytyväinen kuullessani teidän puhuvan yleis-eurooppalaista äh, hätänumerosta 112. Ja, ja niin kuin puheenjohtaja aikaisemmin totemin, totesin, sehän hyväksyttiin valiokunnassa. Yksi asia, joka tässä yhteydessä on tärkeä, on se, että tuo mietintö äh, tuli, oli kovan eh, työn tulos, yhteistyön tulos, jossa kaikkien poliittisten ryhmien eh, edustajat olivat mukana varjoesittelijöinäkin ja monia kollegoita oli panostamassa, eh, panosti työnsä tähän mietintöön. Mutta toteaisin myös, että meidän sihteeristömme ja avustajamme olivat myös tässä suhteessa palveluksessamme. Ja hän on saanut vain siitä syystä, että saadaan jonkinlainen mielikuva siitä, kuinka paljon eh, merkitystä me eh, annamme tälle 112 eh, numerolle ja sen aikaansaamiselle. Tähän on panostettu todella paljon. Ja tämän sanottua, niin te, me tuemme teitä sataprosenttisesti olla nähdä yksityiskohtaisesti, mitä komissio te tehdä, että tämä asia menee todellakin läpi. Toisekseen Sitten turvallisuus. Mekin teemme työtä netin turvallisuuden osalta. On tuommoisia turvallisuusasioita, jotka koskevat myös Senisaa tätä virastoa, koska on täysin mahdollista, että tulee tulla äh, tota, verkkohyökkäyksiä sitäkin virastoa vastaan. Kiitos. Uh, Kiitos. Pyydän Rova Krossia vastaamaan näihin kolmeen kysymykseen. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijä Haver teidän kysymyksistänne. Olen kiitollinen siitä työstä, mitä on tehty esittelijöiden ja varjoesittelijöiden voimin. Olen kyllä tietoinen siitä, että tämä on se on tärkeää myös meidän työmme kannalta. Voitte uskoa siihen, että me olemme käytettävissänne. Tämä on yhteinen asia, jota meidän, joka meidän täytyy hoitaa. Joskus niiden konseptit ovat hieman toisenlaisia, mutta ei se tarkoita, että mekin voisi olla yhteistyössä sataprosenttisesti. Ja kun puhutaan televiestinnästä, niin se oikeastaan melkein sattuma, se on oikeastaan sattuma, että se on juuri tämä päivä on, mutta ehkä, ehkä te suunnittelitte tämän tapaamisenkin juuri tällä tavalla, tälle päivälle. Mutta mainitsitte läpinäkyvyyden kytkennät ja luulen, että on todellakin ja ihmisten tietämys. Meidän täytyy tietää, että on että mikä tämä tämä kytkentämahdollisuus on olemassa. Tarvitaan myös paremman, äh, parempaa tietoa ja puhun myös siitä, että saadaan myös palvelun laatu mukaan ja, hätän, ja hätäpalvelujen saatavuus. Ja sitten liikenne, liikenne, liikennehallinta, ö, äh, sitten rajoitukset ja, ja ehtojen lopettaminen, tämä kaikki on tärkeää, ellei ole, ellei ole läpinäkyvyyttä ja avoimuutta, jos vaan sanotaan, että voit tehdä oman pääsi mukaan sen lopullisen päätöksen, mutta täytyy tietää, mitä, mistä tehdään päätös ja mikä on se tärkein asia kussakin tapauksessa. Kytkentä. Numero täytyy saada yhden työpäivän aikana. Yksi työpäivä, sehän on se täytyy ymmärtää. Ja numeron siirto täytyy saada yhden päivän aikana. Ja tässä voidaan puhua sitten korkeintaan 12 kuukauden keskusta, kestosta ja jäsenvaltioiden täytyy huolehtia siitä, että, ne, että se ei, että, äh, ei, estetä, äh, ei estetä vaihtamasta operaattoria. Kuten olette Tehän tiedätte tämän korjatun kehyksen, sitä tullaan seuraamaan. Esittelijä Rushford, Rushford. Ja nämä online-oikeudet vuoteen 2012 mennessä digitaaliluottamuksen rakentaminen on hyvin tärkeää tämän luottamuksen puutteen takia. Ja online-ympäristössä on kuitenkin riski sen suhteen, että e-talous ei kehitykään. Me, me aiemme, aiemme yksinkertaistaa näitä oikeuksia ja meidän täytyy luoda luottamusta kuluttajien piirissä, että he innostuisivat käyttämään online-palveluja. Tämä on yksi suuri haaste, jos me sanomme, että useammat, useampien ihmisten täytyisi olla käyttää internettiä ja edelleenkin Meillä on 27 tai 28 prosenttia eurooppalaisista eivät ole koskaan käyttäneet internettiä ja päivän päätteeksi kuitenkin on, se on tietenkin ihmisten oma päätös, mutta silloin heidän täytyy tietää, mitä heiltä puuttuu, mitä he eivät saa, elleivät käytä internettiä. Ja sehän perustuu siihen, että ei ole luottamusta. Silloin meidän täytyy ryhtyä adekvaatteihin toimiin saadaksemme luottamuksen luotua sitten EUn opastelaista palveluista internetin käyttäjille ja kuluttajille. Tässä sitten selvitettäisiin käyttäjien oikeudet ja olemassa olevat velvollisuudet ja vastaukset kysymyksiin. Sitten esittelijä Arias, kiitoksia kauniista ystävällisistä sanoistanne. Mistä nyt on kysymys? Tämä oli eilen, ja kun aikaisemmin kun saimme tietää, että, että tulee siis iso aloite, jolla valmistellaan sitä, että saadaan internet sellaiseen tilanteeseen, että jokaisessa jäsenvaltiossa tämä olisi mahdollista. tänähän kuuluu G8 puheenjohtajalle ja vaikkakaan minä en ole samaa mieltä kaikista näistä konsepteista, niin fakta on se, että tänä päivänä keskustellaan asioista ja se on mielekästä. Ja noin päivän päätteeksi tämä on sellainen asia, josta voimme, emme voi unohtaa sitä, että me voi laittaa tätä viimeiseksi listalla ja meidän täytyy tehdä selväksi, miksi on niin tärkeää, että päästään EU 2020 tavoitteisiin. EU 2020 tavoitteet. Mehän olemme tässä suhteessa päätöksemme tehneet, ne täytyy tehdä. Ilman digitaalista agendaa, ilman näitä välineitä ja ilman internettiä voidaan unohtaa koko juttu. kovasti minua kiinnostaa se, se, mitä sanoitte, kun puhutaan, mitkä ovat pelin säännöt. Meidän täytyy selventää linjaamme ja ajatuksen. Minä itse olen kovasti pragmaattisten linjauksien kannalta pelkästään sääntely. pragmaattiset järjestelmät merkitsevät tietenkin Äh, äh, järkevyyttä ei lähdetä säätelemään periaatteita. Meillä on säädöksiä, joissa ei oikein... Meillä on ihan riittävästi säädöksiä ja riittävästi paperitöitä asioissa, joissa ei ole jolle oikeastaan mitään mieltäkään. Kovin kiinnostava on tämä Murdochin puhe, ellei te ole lukeneet sitä vielä, niin vilkaiskaapa sitä. Minusta se oli kovin ehkä kiinnostavin puhe, mikä on, mitä on viime vuonna pidettykään. Totta kai siinähän puhutaan koulutuksesta ja nuorisosta ja nuor- siitä sukupolvesta, joka, joka sitten huolehtii, olin sanonut tämän aikaisemminkin, puheenjohtaja, että he ovat meidän neuvonantajiamme tässä asiassa, tässä salkussa. Niin kuin viime äh, vaalikaudella, niin viime toimikaudella niin olin, oli paljon äh, kokeneita äh, neuvonantajia, mutta tässä, tapauksia, tässä tapauksessa on toisinpäin. Minä kaipaan kipeästi nuoria asiantuntijoita ja neuvojia ja tarvitsen tästä nuorta asiantuntijahenkilökuntaa ja heidän ikänsä sen kun vain alenee ja alenee alenee entisestään. Jopa 12-vuotias poika tai tyttö on jo niin pitkällä äh, tietoinen siitä, mistä on kysymys. Meidän pitäisi ottaa huomioon se, että jos me käsittelemme koulutusta tällaisella viime vuosisella välineillä ja konsepteilla, me olemme täysin hukassa. Ja siksi minä yritänkin olla mahdollisimman pragmaattinen. Ja me emme saa hukata aikaamme ja kaikki nämä pojat ja tytöt, jotka tulevat vaan sitten kahville, niin minun yleisin kysymykseni onkin, että että onko se, että, Facebook, että ovatko ne pojat ja tytöt Facebookissa tai jossakin muussa jutussa mukana, niin kysyn, että mikä, mitä odotat, mitä odotat, että kolmen vuoden päästä tapahtuu, he, he vaan ihmettelevät. No, että heillä on tällainen ihan toisenlainen näppituntuma asioihin. Ei puhuta, kuuk- heidän mielestä ei puhuta vuosista, vaan kuukausista. Se on kolmessa kuukaudessa juttu jo ihan toisenlainen. Tilanne on muuttunut. Minä täytyy olla tietoinen tästä. Ja kaikella kunnioituksella meidän ö, pelin sääntöjä kohti, pelin sääntöjä ja, ja säädöksiä kohtaan demokratiassa, mutta se vaatii aikaa tämä, ö, niin kuin tiedämme, konsultaatiot sun muut ilmanpito, parlamenttineuvosto ja niin poispäin mutta ellei me ole tietoisia siitä, että sinä aikana näyttämö muuttuu, niin jolle myös tätä tajua, niin me teemme virheen. Ja me vaan toimimme tulemaan tavallaan resinalla jälkijunassa, kun pikajuna ei ole kauan sitten karannut horisontin taakse. Ja meidän täytyisi... Me tehdään teette tekemään omat päätöksenne, mutta jos me voisimme palata siihen, tähän koulutusasiaan, niin kuin kollegani eh, selvittämään sitä, missä me voisimme auttaa ja painaa siihen suuntaan ja osoittaa, että olemme hereillä. Minä jo koskettelinkin Rova Uh, eh, Rouva Rapti komissio tarkistaa nämä uudet säännöt. Niitä seurataan seuraavassa vuosiselvityksessä, vuosiselvityksessä myös numero 112 osalta. Ja totta kai komissio voi tehdä teknisiä parannustoimia 112 numeron osalta konsultoituaan, mutta kuitenkin tämä on nimenomainen kansallisen lainsäätäjän velvollisuus hoitaa kansalliset kriteerit tälle äh, tämän informaation, äh, tar- informaation osalta. Että tämä tehdään tietenkin yhdessä, mutta me kannamme vastuumme omalta osaltamme. Sitten Enisasta. Käydään äh, tätä teidän kysymystä vähän toiseen suuntaan, jos sallitte. Olemme hyvin ylpeitä komissiossa. Sarkovitseminen itse olemme olleet aktiivisia saadaksemme kaikki osapuolet yhteen, nimenomaan Euroopan CERT, parlamentti, neuvosto ja komissio yhdessä tämän tiimin kanssa yrittävät selvittää, millä tavalla rakennamme eurooppalaisen CERTin. Ja tämä koskee myös EIP e tai ECB, tai jos me voisimme, ja tämä alkanee ensimmäinen kesäkuuta, eli ensi viikolla, olen ylpeä siitä, että olemme pystyneet hoitamaan jotain sellaista, joka muuten olisi kestänyt vuosia. Tämä on hoitanut parissa kuukaudessa. Tämä osoittaa, miten joustava parlamentti ja neuvosto ja komissio ovat olleet. Ja tämä olemme saaneet rakennettua sellaisen verkkoturvallisuusviranomaiselimen. Ja Enisahan on se virasto, joka antaa neuvoa, se on se verkosto tällä alalla verkkoturvallisuuden osalta, niin että ne, tältä pohjalta me voimme tehdä kaikkemme. Ei nyt välttämättä hakkereita silloin pitää, mutta ainakin tällaiset verkkohyökkäykset – voidaan hoitaa. Mitä Enisaan tulee, ja huomennahan on neuvoston kokous, jossa tämä on esillä muun muassa, jossa me esitämme tuoreimmat tiedot tilanteesta ja ei sinne puhuta mistään sijainnista. Minä tiedän, missä se sijainti on, missä se on, mutta En minä tässä ehdota mitään muutosta siihen, mutta, mutta Enisan tehtävä on se osa Enisan organisaatiosta täytyy saada nopeasti reagoimaan ajankohtaisiin tilanteisiin jotta sitten Euroopan liikenneverkostot ovat käytettävissä, jotka yhdistääkseen kaikki pääkaupungit. Me pyrimme tekemään parhaamme tässä suhteessa. Siellähän on pätevää väkeä töissä. Okay, thank you. Um, well, thank you very much. Uh, thank you for you, you, your, questions obviously from... Kiitos. Nämä kysymykset ovat aina niin osuvia, että ne herättävät paljon keskustelua. Aika käy kuitenkin vähin, joten seuraavat kolme kysymystä ovat sitten hyvin lyhyitä ja niihin pitää myös vastata lyhyesti, jotta kokous päättyy ajoissa. Weiler, Engström ja Biele. Ihan lyhyet, terävät kysymykset. Rova Weiler ensiksi. Puheenjohtaja, voin puhua lyhyesti, vaikkakin minä haluaisin kiittää komissaaria ja arvostan hänen tekemänsä työtä, mutta tämähän on tullut täällä jo ilmi aikaisemminkin. Minulla on kaksi pientä kysymystä aivan nopeasti. Ensimmäinen on se, että hän puhuittekin tästä verkkoturvallisuudesta, mutta toisaalta myös puhui, ylistitte nuorisoa ja he, nuorison luovuutta ja aloitteellisuutta. Toisaalta kuitenkin täytyy olla kriittinen ja todeta, että nuoriso aika heppoisesti hoitelee kaikenlaisia juttuja tässä nähdään, että minkälaisia seurauksia ja vaikeisia tilanteita niistä syntyy. Tällainen touhuminen netissä, se pitäisi ottaa vakavasti. En nyt halua maalata pirua, pirua seinälle, mutta se on kuitenkin niin kauan kuin tällaisia ongelmia syntyy, haluttuja tai tahtumattaan, eihän sitä aina voida sanoa, miten niitä syntyy. Minusta on edelleenkin ongelmallista tallentaa terveystietoja, varsinkin online. Tämä on minusta toinen juttu kuin, että jos ostat online-verkossa kenkiä. Siinä mielessä koko tämä verkkoturvallisuus on käyttäjän kannalta hieman, äh, hieman herkempi asia, ja tässä erityisesti on kysymys nuorisosta ja toisaalta myös tarjoajan kannalta se on pulmallinen. Sitten pääkysymykseni koskee tätä aloitettanne äh, tästä äh, laajaka, investoinnista laajakaistaa. Minä tiedän, että Saksassakin maaseudulla sitä käyttää kovastikin ja siihen käytetään myös rakennerahaston varoja. Siksi haluaisin kerrannasti kuulla, on, onko ne kaikki myös käytetty, mitä, neuvosto, äh, mitä komissio on äh, käyttöön antanut. Ja haluatteko te lisätä tätä budjettia seuraavassa talousarviossa, koska on kuntia, joille tämä on hyvin pulmallista saada järjestelmiä käyttöön kattavasti koko alueelle. Thank you very much, Mr. Engström. Thank you, uh, Madam Kiitoksia komission jäsen. Digitaaliset sisämarkkinat ovat erittäin jännittävät ja myönteinen hanke olisi hyvä, jos olisi paljon eurooppalaisia palveluita, jotka haluavat maksaa esimerkiksi filmien tai musiikin lataamiseksi. Mutta jotta tämä toteutuisi, pitäisi uudistaa tiettyjä asioita lainsäädännössä. Tarvittaisiin, jotta yritykset voisivat saada yleiseurooppalaisia lisenssejä, tarvittaisiin näille jos mennään Orpo-teosten osalta. No sitten komissionäisen Barnier kertoi tekijän oikeusohjelmasta, enkä oikeastaan näe, millaisia uudistuksia tarvittaisiin, jotta voitaisiin aloittaa digitaalisten sisämarkkinoiden luominen. Eli kysymyksen oikeastaan, no onko teille tähän jotain kommentteja? Um, Olen varma, että hänellä on ja sitten vielä herra Biland. Kiitos herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission edustajaa erinomaisesta esityksestä. Kiitän häntä en ainoastaan kaikkien meppien puolesta, vaan myös kaikkien matkustavien eurooppalaisten puolesta. Verkkovierailukustannusten alentaminen on ollut aivan juttu. Tiedätte kuitenkin yhtä hyvin kuin minä, että markkinat eivät toimi hyvin ja Euroopan tasolla vielä parannettavaa on ja hyvä, että näin tehdäänkin. Tiedän, että 22.6. julkaisette asian liittyvän asiakirjan, mutta tietysti mediasta löytyy näitä tietoja jo verkkovierailuhintojen enimmäishinnoista. Onko tämä totta, että vuonna 2013 maksimihinta on 24 senttiä ja, että, ja tietojen lataamiselle se on 50 senttiä, siis vuonna 2014. Voitteko vahvistaa nämä mediassa esiintyneet tiedot? Sitten nämä pilvipalvelut. Pilvipalveluala kehittyy valtavaa vauhtia. 2014 se luo jo noin 35 miljardin euron liikevaihdon. Pilvipalvelut ovat valtava tulevaisuuden ala ja niiden avulla alan yrittäjät voivat leikata kustannuksiaan huomattavasti. Ja myös energiakustannuksia voidaan leikata. Toki pilvipalvelut aiheuttavat tietosuojaongelmia. Minä tiedän, että Euroopan komissio on aloittanut neuvottelut saadakseen kansalaismielipiteitä asiasta. Voitteko kommentoida hiukan pilvipalvelusektoria? Kiitos. Well, thank you for those questions. Um, Commissioner. Kiitos ja sitten komission jäsen vastaa. Um, let me start for that is... No, ehkä tämä on tällainen asia, jonka, johon minä muutenkin olen keskittynyt. Tämä liittyy kaikkiin niihin asioihin, jotka ovat asia, ajankohtaisia ja mikä on pk-yritysten asema tässä paketissa. Me tiedämme, että pk-yritykset ovat kuitenkin taloutemme perusta ja silloin me puhumme talouskasvusta ja työpaikoista. Se on, se on nimenomaan se kategoria, jossa työpaikkoja luodaan, kyllä tai ei. Ja se taas vaikuttaa talouteen. Mitäs nyt on, mitä ja ajankohtaista tässä yhteydessä on se, että ne, että ne ovat mukana tässä koko jutussa. Myös pienet yritykset, keskisuuret ottavat mutta pienet varsinkin ja rajat ylittävällä tasolla myös. Minusta ihanteellinen tilanne olisi se, että, että tämä olisi sekä läpinäkyvää että yleisessä tiedossa, että kun puhutaan sisämarkkinoista ja yhtenäismarkkinoista, se ei ole enää siitä pelkästään kysymys, vaan se on digitaali äh, sisämarkkinoille, sisämarkkinat. Siinä on paljon tehtävää. Ja IPR, minä olen täysin samaa mieltä siitä, että me emme ole vielä päässeet perille. Maali on vielä tavoittamatta. Tämä on yhteinen päätös. Ei pelkästään minun kantani, mutta kyllä minä painan siihen suuntaan, että me emme jää näihin pelkästään konsultaatioiden tai vihreiden kirjojen tasolle, vaan meidän täytyy päästä eteenpäin. On aika kiinnostavaa, mistä, mitä nyt on tapahtumassa. Palaan nyt tähän eiliseen ja, ja toissapäiväiseen. Tämä muutos teknologiassa, se on valtavan tärkeä asia myös. Me edelleenkin puhumme, että mistä nyt on kysymys eilisen kokemuksen pohjalta, mutta meidän täytyy keskittyä siihen, mitä tapahtuu huomenna. Ja IPRstä tämä on, täytyy olla selvillä siitä, että, että kaiken, kaikki keksijät ja innovoijat tarvitsevat kunnollisen korvaukset. Täytyy muistaa, mitä nämä lahjakkaat ihmiset voivat tuottaa meille, mutta ellei me anna mahdollisuutta tehdä tätä työtä sellaisessa muodossa, jonka me ymmärrämme, että se on tämän päivän ja huomisen päivän asia. Silloin me olemme hukassa. Ja puhutaanpa vaikka musiikista tai datasta. Me emme saa antaa mahdollisuutta kaikille näille ihmisille, jotka, jotka yrittävät käyttää näitä laittomasti. Eihän tämä välttämättä tarkoitu, tapahdu tarkoituksella, että, me, että haluan tehdä toimia laittomasti. Ei, vaan koska se on siitä, kun mitään muuta tapaa ei ole hoitaa asiaa. Ja älkää tehkö väärää arviota, että olisivat pelkästään nuoret. Mitä pitempään me odotamme, edessämme, edessämme on valtava sisällöntuottajien tuotannon kasvu. Ja minä aina vetoan sen puolesta, puheenjohtaja. Kauko-itä tuottaa kaikkia näitä juttuja, mutta innovaatioita, innovaatioita löytyy myös Kauko-Idässä. Sitten taas kaukana lännessä on valtavan hyvät sisällöt. Ja mitä me Euroopassa teemme, Tämä on kuitenkin maailman suurin sisämarkkina-alue taloudellisesti tarkasteltuna. Me ostamme kummaltakin puolelta ja käytämme idästä ja lännestä. Emme, siihen meillä ei ole varaa, ellei meillä ole niin kuin omaa järkevää liiketoimintaa. Meidän täytyisi löytää oma roolimme tässä kehitystyössä. Ja tästä on kysymys. Siksi onkin niin tärkeää, että saadaan investointeja laajakaistaan. Ja kun puhutaan tästä koko kehityksestä, me tarvitsemme järjestelmiä, joissa teknologia on osa sitä, mutta sellaisella tavalla, että se on päivitetty, että se on ajan tasalla. Ja me tarvitsemme siihen infrastruktuuri, siitähän on kysymys, sitä tämän tietojen kehitystä, vaan tämän, siitä puhutaan valtavista kehitystyöstä. Maaliskuussa on, oli kokous, jossa jossa näiden yritysten toimitusjohtajat, ei pelkästään televiestintäalalta, vaan laajakaista-alalta myös, ja sisällön tuottajia ja valmistuspuolet on ollut väkeä. Ja minä sanoin heille, minä en halua istua teidän pallillanne, teillä on oma vastuunne, ja teidän pitäisi linjata, tehdä omat linjauksenne, mutta tehkää se luovalla tavalla, ja ottakaa tilaisuudesta vaarin, ja ajatelkaa näitä uusia malleja, uusia liiketoimintamalleja. Ja minusta Minulle tärkeä asia on se, että investointi, eh, investoinnit laajakaistaan 270 miljardia, ehkä 250 miljardia, mutta paljon rahaa. Ei mitään eh, kahvipapurahoja, mutta ei rahaa sinne sieltä tai ei voittoa ole tiedossa. Tämähän on ihan normaalia. Ja minä kannatan tällaista järjestelmää. No, mistä nyt on kysymys? ne, jotka ovat kiinnostuneita saamaan sisältöä näihin linjoihin tai putkiin, että saavat sen mahdollisuuden. Ja tässä palaan teidän asianne, että täytyy luoda sellainen tilanne ja organisaatio, jossa tämä voi toteutua. Äh, no, 13. Äh, heinäkuuta on tulossa, mutta me tarvitsemme enemmänkin vain vihreitä kirjoja. pilvipalvelu, sitten verkkovierailuvat äh, maksut, mutta en voi antaa vastausta tähän tarkkaa sellaista, mutta, mutta palaan pikapuolin tänne äh, tämä äh, pilvipalvelut ja siinä tietosuoja tarvitaan ehdottomasti, mutta pilvipalvelu on myös mielenkiintoista pk-yritysten kannalta ja sitä pitäisi hoitaa koko sektorin tasolla ja sitten orvot työt ja AV-sektori. Tässä täytyy saada uusia ehdotuksia ja siitä täytyy, sitä toimintaa täytyy nopeuttaa. Ja sitten rakennerahastot, rovabelet, näihin investointeihin, rakennerahastot ja kohesiorahasto ovat käytettävissä, niitä pitää käyttää, niin anteeksi jo, ja niitä pitäisi käyttää mutta nyt on uusi rahasto, josta tehtiin päätös eilen komission kollegiossa ja sitten se pitää käsitellä vielä komission, koko, komission kokouksessa, jossa puhutaan infrastruktuurista, energiasta ja ICT-sektorista ja laajakaistasta. Tässä löytyy mahdollisuuksia. Ja sitten meillä on se mielenkiintoinen juttu, että jos me laitamme rahaa pöydälle – niin pankit ja muut tulevat mukaan, jolloin siitä tulee tällainen yhteinen tilanne. Sitten nuorista ja verkkoturvallisuus, tämä on yksi sellainen asia, jossa meillä on kovin suuri vastuu, koska he ovat hyvin haavoittuvia, ja mehän on aina sanottu, että haavoittuvat ihmiset ovat myös, se heistä on myös kysymys, me tarvitsemme siihen vanhempia, ja me tarvitsemme informaatiota myös nuorille siitä, että silloin kun sinä painat nappulaa, enteriä, että silloin se, se sitten syntyy vissi riski, ja tässä olemme olleet aloitteellisia, mutta vanhempien suuntaan, ja tässä palaan sen ensimmäiseen asiaan, niin olemme tietoisia siitä, että nuoret ovat joskus pidemmällä kuin vanhemmat, vanhempien pitäisi, vanhempia pitäisi myös kouluttaa siihen suuntaan, että ei voi ottaa riskiä, että äh, nuoret saavat tehdä mitä tahansa äh, läppäriä mun tietokoneen kanssa, koska verkkoturvallisuus on tärkeä asia. Thank you very much indeed for, um... Moni kiitoksia näistä vastauksista ja siitä, että kerrotte monista uusista elementeistä, jotka ovat hyvin tärkeitä. Ja on aina hienoa, kun pääsette tänne ja voimme vähän miettiä miettiä digitaalisen agendan tulevaisuutta. Kiitoksia työstänne, kiitoksia tulkeille. Annetaan heillekin aplodit. Ja sitten odottelemme sitä, että tulette tänne takaisin, kun etenemme näissä kysymyksissä. Seuraava kokous on 14. kesäkuuta kello 15, 15 ja 16 päivä. Näemme silloin ja kiitoksia, että paikalla tänään kokous päättyy.